Guten Tag, good afternoon. Hyvää iltapäivää. Nyt täytyy aloittaa. Yleensä minä olen aina kovin täsmällinen näissä aloittamisajoissa, mutta halusin antaa kaikille mahdollisuuden käydä paikoilleen. Tänään me keskustelemme asioista, jotka ovat hyvin tärkeitä kansalaisille. Tämä on yksi tärkeimmistä mietinnöistä kansalaisten kannalta. Asia, joka koskee lapsia, lapsenlapsia, Euroopan tulevaisuutta. Ja olisi todella mukavaa, jos kaikki valiokuntien kokoukset eivät aina olisi yhtä aikaa niin, että meillä olisi enemmän kollegoita paikalla. Ehkäpä tämä pitäisi nyt viestittää eteenpäin valiokuntien kokousten järjestäjille. Hyvät kollegat, tämä uusi ohjelma, kuten te tiedätte, minä olen tehnyt ehdotuksen uudesta nimestä. Alun perinhän se oli eh, Yes Europe, eli nuoriso, koulutus eh, ja Eurooppa. Mutta hyvin monet vastustivat tätä Yes Europe-nimeä, ja sen vuoksi me haluamme eh, antaa tälle tavallaan sen oikeat nimet. Eli me pidämme kiinni nyt tästä Yes Europeista ja pidämme kaikilla ohjelmakohtaiset nimet. Ja toivon mukaan kollegat ajattelevat asiasta samalla tavalla kuin minä, mutta sen me näemme sitten, kun äänestämme. Mutta sikäli mikäli kun minä kollegani tunnen, niin olette vähintään yhtä järkeviä kuin minä. No hyvä, tämä mietintöluonnos, minun mietintöluonnokseni, siihen on tehty 235 tarkistusta. Ja silloinhan tulee sellainen tilanne, että eh, kaikki kollegat eh, eivät eh, lähde muuttamaan minun mietintöäni, vaan komission alkuperäistä mietintöä. Ja silloin me joudumme sellaiseen tilanteeseen, että me saimme valiokuntaan 606 tarkistusta, jotka osittain on katettu jo minun mietinnölläni, mietintöluonnoksellani, mutta joka tapauksessa näin täytyy kaikkiin tarkistuksiin ottaa kantaa. Ja uskoakseni me pääsemme tässä saman suuntaisesti toimimaan. Sen lisäksi työllisyysvaliokunta on tehnyt 109 tarkistusta, teollisuusvaliokunta 69, kehitysyhteistyö 22 ja budjettivaliokunta 16 tarkistusta. Eli siis kaiken kaikkiaan yli tuhat tarkistusta. Älkää kuitenkaan säikähtäkö, me kykenemme taatusti yhdistämään nämä tuhat tarkistusta niin, että loppujen lopuksi niitä ei ole niin paljon kuin käymme äänestämään. Eli siis eh, monilta osin olemme samaa mieltä, esimerkiksi mitä tulee tähän nuorisolukuun, jonka olen ottanut mukaan tähän mietintöön. Aikaisemminhan tätä nuoriso-osuutta ei ollut, ja sen lisäksi haluan, että siihen tulee oma erillinen budjetti, siis oma erillinen nuorisoluku ja sen oma budjetti. Sitten eh, toinen ovat eh, nämä ohjelman nimet ja se, että on koulutus, aloja, joissa on jo tällaiset brändimerkit, Erasmus, Grundtvig ja muita, Comenius, Leonardo da Vinci. Eli sellaisia nimiä, jotka ovat jo tuttuja. Sen lisäksi, ottaen huomioon nämä lukuisat tarkistukset, että meillä olisi vähimmäisbudjetti koulutussektorille – ja sen lisäksi me haluamme konkretisoida komission luonnosta nimenomaan liittyen niihin toimiin, joita näillä ohjelmilla tuetaan. Kuten te tiedätte, meillä oli alussa hyvin vaikeaa ylipäätään saada selville se, että mitä tässä oikein pitäisi tehdä. Ja kunnes sitten komissio ystävällisesti näytti minulle, mistä tavallaan löytyy tämä polku, mitä kulkee, mutta en minä ole mikään partiolainen, joten äh, tämä täytyy nyt hoitaa niin, että kaikki asiat ovat selvemmät, että ilman karttaakin voi suunnistaa. Me kannatamme myös sitä, kuten neuvostokin, että äh, myös Jean Monnet-ohjelmaa tulee jatkossa tukea. Tässä nyt suurin piirtein se, mistä me kaikki olemme samaa mieltä. Otan esiin oikeastaan vain ne asiat, joissa meillä on ristiriitoja. Suuri aihe on ne eriävät näkemykset tarkistuksissa, nimenomaan aihe, joka liittyy näihin takeis, takuisiin. Tästä me olemme keskustelleet hyvinkin intensiivisesti varjoesittelijöiden kanssa samoin kuin myös komission kanssa. Minä kuitenkin kannatan tätä kandidaatin, maisterin ja tohtorin tutkinto opintolainan takaamista, koska uskon, että tämä on tärkeä väline, jotta voimme antaa mahdollisuuden tutkijoille, opiskelijoille opiskella ulkomailla maisterin tutkintoon. Ja varsinkin niille, jotka eivät uskalla lähteä ulkomaille opiskelemaan, mikäli he eivät saa taloudellista tukea. Jotkut vastustavat tätä rahoitusta, jotkut haluavat tähän lisää takuita niin, että tämä järjestelmä olisi mahdollisimman sosiaalinen. Myös minä uskon, että meidän että me olemme jossain määrin saaneet komission ja suostumaan siihen, että me saamme enemmän humanisuutta ja sosiaalisuutta tähän mukaan. Me varjoesittelijöiden joukossa keskustelimme tästä ja siellä selitimme tätä asiaa enemmän. Jotkut haluaisivat myös tohtorin tutkinnot yhdeksi tavoiteryhmäksi. Siis äsken minä puhuin maisterin tutkinnosta ja jotkut haluavat nyt eksplisiittisesti tohtorin tutkinnot yhdeksi osaryhmäksi tässä liikkuvuudessa. Mutta minun täytyy sanoa teille, että se on turhaa sen vuoksi, että he kuuluvat opiskelijaryhmään ja joka tapauksessa voivat osallistua, koska tähän kuuluu sekä kandidaatin, maisterin että tohtorin tutkinnot. Joten ei heitä tarvitse erikseen mainita, he ovat jo tässä mukana. Mutta sen sijaan ei tule olemaan mahdollista että tätä opintolaina takausjärjestelmää laajennettaisiin myös tohtorin tutkintoon. Se tulee liian kalliiksi. Ja sen lisäksi tohtorin tutkinnot eivät ole enää mukana tässä ohjelmassa, vaan ne tulevat olemaan Horizon 2020 ohjelman alaisia. Toivon mukaan komissio voisi kertoa tästä meille vielä hieman tarkemmin jotakin. Horizon 2020 ja Marie Curie-ohjelmat. Siitä toivon mukaan komissio voisi kertoa meille hieman enemmän. Mitä tulee sitten tämän ohjelman tavoitteisiin kaiken kaikittain ja sitten yksittäisten alojen erityistavoitteet, niihin on tehty hyvin paljon tarkistuksia. Hyvin usein mainittiin merentakaisten maiden osallistuminen näihin ohjelmiin ja se, miten huomioidaan alueet, reuna, äärimmäiset reuna-alueet. Hyvät naiset ja herrat, ei tämä nyt tulisi olla mikään ongelma, koska ne maat, jotka tähän kuuluvat, kuuluvat Euroopan unioniin. Ranskan merentakaiset alueet ovat Euroopan unionin jäseniä, joten ei minusta nyt tunnu siltä, että ne pitäisi erikseen tässä välttämättä mainita. Me voimme toki tästä puhua, mutta minä olen ihan vakuuttunut, että tämä on jo katettu. Ehkäpä komissio voisi selittää hieman tätäkin. Toinen asia, oli Erasmus Mundus, joka pitäisi olla tällaisena lisänimenä eh, ohjelman kansainväliselle ulottuvuudelle, eli siis yhteistyölle nimenomaan maisterin tutkinnoissa kolmansien valtioiden kanssa. No minusta me voisimme käyttää tätä nimeä jatkossakin ja sitä kautta sanoa suoraan, mitä me tarkoitamme. Erasmus Mundus jää olemaan tässä ohjelmassa. Sitä nimeä ei enää ole, mutta me toivoisimme, että se nimi olisi olemassa. Erasmus Mundus on korkeakoulututkinto-ohjelma. Jotkut ovat tehneet eh, tarkistuksia liittyen tämän ohjelman eh, kansainväliseen ulottuvuuteen eh, ammattikoulutuksen alalla ja nimenomaan ammattikoulutuksen liikkuvuuden parantamiseksi. No, olen keskustellut eri vastuuhenkilöiden kanssa ja minun täytyy nyt todeta, että ammattikoulutuksen liikkuvuuteen kolmansien maiden kanssa, siihen meillä ei ole rahaa, mutta yhteistyöhön. Eli meillä on nämä kolme tasoa, jotka komissio on antanut, eli liikkuvuus ja yhteistyö ja äh, tutkimus. Eli siis yhteistyöhön olisi todellakin äh, suositeltavaa, että tehtäisiin yhteistyötä myös äh, ammattikoulutuksen kannalla, mutta rahaa ei ole tukea tätä ammattikoulutuksen liikkuvuutta kolmansille maille. Mitä tulee sitten urheilulukuun, ja sehän on myös uusi luku, ja siihen tuli todella paljon tarkistuksia ja ehdotuksia. Kaikki haluaisivat tukea sitä, että kaikki voisivat osallistua eri tasoiseen urheiluun ja ketään ei syrjittäisi. Jotkut haluaisivat mukaan myös vapaaehtoistoiminnan mukaan ja koulutuksen vahvistamisen urheilun alalla. Minun täytyy sanoa, että me yritämme huolehtia ja huomioida kaikki nämä ehdotukset. Mitä tulee näihin hyvin ristiriitaisiin asioihin, joihin tehtiin hyvin paljon tarkistuksia, pyrin laatimaan niistä kompromisseja niin, että tänä yönä tai huomenna aamuna saatte nämä kompromissiehdotukset, jotta varjoesittelijät voivat tutustua niihin ennen kuin huomenna iltapäivällä niitä sitten uudelleen käsittelemme. Ja on vaikeata, mikäs tämä nyt oli? Oho, oi oi oi, tuosta minä jo puhuinkin. No, ho, minulla on kolme sivua tässä ja kaiken näköisiä papereita sekaisinhan tässä menee. No, se mitä minä oikeastaan sanoin oli jo tämä koko asia. Eli meillä on paljon ö, tarkistuksia ö, tähän opintolainakysymykseen maisterin tutkinnossa, ö, nuoriso, ko, urheilu ja mikäs muu. No, nämä nyt olivat nämä vaikeammat asiat, joista me pyrimme saamaan aikaan kompromisseja ja toivon todellakin, että monet kollegat voisivat sitten hyväksyä nämä kompromissit. No, olen vuodesta kuinka kauan? 92 työskennellyt tämän koulutusohjelman parissa tässä parlamentissa, enkä voi muistaa, etteikö meillä koskaan olisi ollut mahdollista saavuttaa rakentavaa keskustelua. Me olemme aina olleet hyvin rakentavia. 27. marraskuuta äänestämme tästä mietinnöstä ja sitä ennen meillä on vielä useita keskusteluita varjoesittelyiden kanssa niin, että loppujen lopuksi saamme todellakin sellaisen ohjelman, jota tätä parlamentti enemmistönä voi kannattaa ja joka heijastelee meidän näkemyksiämme. Meillä on Jody Goelda komissiosta täällä tänään paikalla. Ja poikkeuksellisesti haluaisin vielä sanoa ystävällisesti komissille. Minä olin tämän ohjelman alussa niin epäkohtelias ja ikävä, mutta se ehkä johtikin sitten siihen, että paljon saatiin tehtyä, mikä aikaisemmin ei ollut mahdollista. Joten minä kiitän todellakin komissiota kollegoidenkin nimissä teidän hyvin avuliaasta yhteistyöstä. Joten uskoakseni senkin myötä me pääsemme hyvään lopputulokseen ja meillä on sitten mahdollisuus sitten yhdistää voimamme yhteistä vihollista neuvostoa vastaan. No niin, tässäpä minun yhteen vetoni viimeisimmistä kehityskuluista. Ja nyt täällä onkin sitten koko joukko kollegoita, jotka haluavat äh, puheenvuoron. Mari Teres saa ensin puheenvuoron. Olkaa hyvä. President. Kiitos puheenjohtaja. Aluksi haluaisin pohjata tuohon komission ehdotukseen ja tuohon otsikkoon Erasmus, yhteinen Erasmus ja tämä huoli oli varmasti se, että ketään unohdettaisiin ja että tämä mekanismi, joka sallii liikkuvuuden, olisi mahdollisimman suuren joukon saavutettavissa. Ja siitä syystä varmastikin tarkistuksia on jätetty näin paljon juuri tähän. Ja on totta, että olemme käyneet monia keskusteluita niistä henkilöistä, joihin tämä mekanismi liittyy. Pieni täsmennys ehkä. Mitä sitten tähän termiin? Mitä siis ymmärrämme termillä opiskelija? Kattaako se laajalti kaikki, jotka ovat koulutuksessa mukana lähtökohtaisesti? Meidän pitäisi siis sopia tästä asiasta, koska jäsenvaltioittain tästä ei ole yksimielisyyttä ja tämä ei kata samaa määrää henkilöitä. Ja toisaalta tietysti myös ammattikoulutuskysymys liittyy myöskin tähän liikkuvuuteen. Tämänhän pitäisi olla auaina myöskin kaikille ammatillisen koulutuksen opiskelijoille. Tietysti eri jäsenmaissa ammatillinen koulutus tai ainakin jotkut sen osa-alueet ovat sidoksissa yliopistoihin. Ja joissakin jäsenvaltiossa taas se liittyy tällaisiin laitoksiin, jotka ovat täysin eri, erillään korkeakoulutuksesta. Erityisesti haluaisin siis, että tämä äh, liikkuvuus ulottuvuus voitaisiin ulottaa myöskin sellaisiin henkilöihin, jotka seuraavat ammatillista koulutusta. Ja tämä on ollut kuitenkin aihe, josta meillä on ollut konsensus. Tietysti budjetti on rajallinen ja Doris varmasti teet kaikkesi, että saamme säällisen budjetin, jotta voimme toteuttaa kunnianhimoiset tavoitteemme, mutta kuitenkaan ei pitäisi jättää ulkopuolelle heitä, jotka ovat ammattikoulutuksen piirissä, kun kysymys on liikkuvuusmekanismista. Sitten toinen seikka, joka luo jakolinjoja, on tämä opiskelija opintolainakysymys. Tässä olisi hyvä täsmentää sitä, että tämä millään lailla vie kuitenkaan stipendien paikkaa. Tämä olisi vain lisä elementti, josta opiskelijat voisivat hyötyä, mutta se ei millään lailla kuitenkaan stipendejä täysin korva, koska muutoin olemme kaukana tavoitteestamme. Kolmas aihe, joka minua huolettaa tässä, liittyy Tämä lienee artikla 7 ja tähän on tehty myöskin tarkistuksia. Ja kysymys on työnhakijoista jotka päättävät yliopistokoulutuksen. Ja tässä kompromissitarkistuksessa esitettäneen, että että se ajanjakso, jonka pohjalta he saisivat oikeuden liikkuvuuteen, olisi 12 kuukautta maksimissaan. Ja mielestäni tämä on hyvä ehdotus. Meidän pitäisi löytää tähän johdonmukainen lähestymistapa. Tietystikään emme millään lailla voi tähän saada riittävää rahoitusta, kuten haluaisimme, mutta on hyvin tärkeää kuitenkin muistaa niitä nuoria, jotka ovat tässä tilanteessa etsivät työpaikkaa ja että he voisivat hyötyä tällaisesta liikkuvuusstipendistä ja myöskin täydentää koulutusta, joka antaisi mahdollisuuden saada töitä. Ja sitten lopuksi vielä hyvin tärkeä aihe meille urheilu, koska tämähän on aika uusi toimivaltuuden osa-alue meille ja Euroopan unionissa nyt emme ihan tarkkaan tiedä, mitä tähän tulee kuulumaan, mutta haluamme korostaa sitä, että koulutuksen, opetuksen ja urheilun välillä on side ja mm, aina halutaan tietysti levittää tietoa mahdollisimman nuorille tästä asiasta ja toivon mukaan juuri urheilun osa-alalla myöskin saisimme mahdollisimman nuoresta lähtien ihmisille tämän tiedon, koska uskon, että tämä on myöskin hyvin tärkeä sosiaalisen integraation väline, siis urheilu. Kiitos. Sitten edustaja Jordan. Hän on täällä herra Milansin tilalla. Trying to replace niin yritän korvata häntä. Toivotan hänelle mitä parhaimpia tuloksia tänä sunnuntaina. Halusin puhua tarkistuksista, joita useat kollegat ovat esittäneet. Ne liittyvät Euro-välimeren yliopistoon. Kyse on kansainvälisestä yliopistosta, joka toteuttaa eurooppalaisia hankkeita. Se on osa välimeriunionia, joka puolestaan on osa Euroopan naapuruuspolitiikkaa. Se on oikeastaan tämän koko politiikan ainoa suoranainen väline ja sitä ovat tukeneet muun muassa Barroso, komission puheenjohtaja ja muut poliitikot. Tämän yliopiston tarkoitus on tehdä yhteistyötä Euroopan ja Välimeren alueiden välillä – ja sen ensimmäisen vu- vuotensa aikana keskityttiin lähinnä tämän yliopiston näkyvyyteen ja verkostoitumiseen. Ja tulos on ollut todella mahtava, koska siinä on tällä hetkellä 260 tutkimusinstituuttia, prosenttia mukana 42 maasta. Henkilöstön keskuudessa on tapahtunut tiettyjä muutoksia. Sen johtoon on tullut uusia ihmisiä. Nämä uudet ihmiset ovat omaksuneet erittäin kunnianhimoisia tavoitteita. Tällä hetkellä se järjestää konferensseja, kesäyliopistoja, ammattikursseja, sen johdolla on erittäin kunnianhimoisena tavoitteenaan tehdä tästä yliopistosta vakaa ja toimiva, tunnettu yliopisto. Tämä on siis kunnianhimoinen suunnitelma. Tietysti se tarvitsee tukea, paitsi moraalista, henkistä, myös taloudellista tukea Euroopalta, koska se on eurooppalainen hanke. Tästäpä syystä haluaisin pyytää teitä tukemaan tätä hanketta. Kyse on eurooppalaisten politiikkojen täytäntöönpanosta ja Euroopan unionin uskottavuushan tässä on vaakalaudella. Meidän tavoitteitamme tulisi täytäntöönpanna ja niiden tulisi saada myös talousarviotukea. Kiitos. Kiitokset ja sitten edustaja Kosta. Vai ei? Jaha. No sitten äh, ah, edustaja Swinburne. Thank you, Chair. I'm speaking today on behalf... Kiitos. Puhun Emma McClarkinin puolesta ECRstä. Hän ei valitettavasti päässyt tänne koska hänellä on vaalipiirissään muita asioita, mutta hän on jättänyt useita tarkistuksia tähän mietintöön ja haluaisin ottaa niistä joita kuita esille kun kysymys on urheilusta, ECR-ryhmä on sitä mieltä, että sen pitäisi keskittyä konkreettisiin tavoitteisiin ja meidän pitäisi aloittaa ruohonjuuri tasolta. Hän tukee voimakkaasti myöskin yhteisöjohtoista ruohonjuuritasoaloitetoimintaa niin, että paikallista urheilua erityisesti tuettaisiin ja että tällainen yhteisöjohtoinen toiminta, että siinä, todella, että siinä ymmärretään todella paikallisten yhteisöjen tarpeet ja että sillähän on todella tärkeä rooli, koska tämä urheiluhan todella edistää sosiaalisia osallista yhteenkuuluvuutta ja näin ruohonjuuritason urheilua pitäisi eh, kuitenkin saada eh, myöskin rajat ylittävälle tasolle, vaikka se onkin paikallisesti eh, rajoittunutta. Ja tässä Iso-Britannia itse asiassa äskettäin järjesti olympiakisat, ja tämä voi osoittaa, että tuolla vapaaehtoistyöllä myöskin voi olla paljon merkitystä tässä yhteydessä. Ehdotamme, että jätettäisiin pois tekstistä sekoita, joka liittyy urheilutapahtumien ei-kaupallisiin tarkoituksiin, koska sponsorointihan on hyvin tärkeää urheilulle kaikilla tasoilla, mukaan lukien ruohonjuuritaso. Ja jos kaikki ohjelmat, mukaan lukien nämä paikalliset ohjelman, eivät saisi kaupallisista taholta, kaupallisen taholta tulevaa rahoitusta, niin silloinhan tämä veisi pois paljon rahoitusta ja tämä olisi täysin ristiriitaista sen tavoitteen kanssa, että halutaan edistää osallistumista ruohonjuuritason urheiluun. Lisärahoitus kolmansilta osapuolilta on tärkeä etu ja se voi myötä vaikuttaa myöskin urheilun onnistumiseen. Rova McClarkin haluaisi, että tässä Jomoni toimintojen osalta budjettia vähennettäisiin, koska kulttuuri asioissa pitäisi eh, keskittyä asioihin, joista saa todellista lisäarvoa. Ei siis tunnu järkevältä, että tällä tavalla käytettäisiin rahaa esimerkiksi urheilun kustannuksella. Ehm, ja tämä todennäköisesti johtaisi vain eliittiopiskelijoiden suosimiseen ja se ei se tulisi kaiken kaikkiaan paljoakaan lisäarvoa. Sitten tämä äh, opintolainatakuumekanismi äh, todennäköisesti on kenties aika vaikeata toteuttaa EUn budjettivaltuuksen puitteissa. Jos tämä mekanismi sitten hyväksyttäisiin, niin uskomme, että jotta todella taattaisiin myöskin to- riittävä takaisinmaksu, niin tarvitaan tällainen kautta Euroopan toimiva järjestelmä, joka takaisi, että näin tapahtuu. Nämä äh, opintotuki takujärjestelmät Iso-Britanniassa ovat toimineet sillä tavalla, että uskomme, että on hyvin vaikeata saada heidät maksamaan lainat takaisin, kun he lähtevät toiseen jäsenvaltioon vaikkapa työskentelemään. Ja sen takia meitä huolettaa se, että pitäisi saada tällainen EU-pohjainen lainafasiliteettimekanismi aikaiseksi, jotta siellä olisi budjetillista uskottavuutta myöskin, koska kysymys on varmasti monasti pitkän aikavälin lainoista, joita jäsenvaltioiden pitäisi sitten taata. Ja sitten nämä kompromissitarkistukset, ECR-tarkistukset eivät eivät välttämättä ole tulleet vielä niihin liitetyksi. Senpä takia Rova McClarkin toivoisikin, että hän voisi tehdä hyvää yhteistyötä esittelijän kanssa jatkossa. Kiitokset, minäkin odotan sitä idolla. Sitten edustaja Lökegård. Kiitos puheenjohtaja. Koskapa me olemme neuvotteluiden keskellä, niin ehkäpä meidän pitäisi puhua hieman näistä neuvotteluista. Ilolla voin sanoa, että asiat ovat siirtymässä oikeaan suuntaan. Meillä on ollut erittäin hyviä kokouksia ja lisäisin muutaman kommentin vain näihin yleisiin huolenaiheisiin. Ei liene mikään salaisuus, että ALDE-ryhmälle on kaikkein tärkeintä saada tasapaino yksinkertaistamisen ja selkeyden välille, varsinkin nyt kun me toivomme, että me saisimme enemmän budjettia, kuten komissio ehdotti. Olen sanonut tämän aikaisemmin ja toistan. Minusta yksinkertaistamisen ja toivon mukaisesti budjetin lisäämisen välillä on yhteys. Sen vuoksi on positiivista, että työskentelemme artiklan seitsemän kohdalla yksinkertaisemman version parissa ja meidän tulisi jatkaa tätä tietä eteenpäin. Alderyhmä on tehnyt tarkistuksia nimenomaan tältä lähtö kohdalta artikloihin 5, 7 ja 10. Ja toivon mukaan ne saavat tukea. Olen vakuuttunut, että me saamme aikaan hyviä lopputuloksia tulevissa neuvotteluissa. Mitä tulee sitten budjettiin ja artiklan 13, me ehdotimme tiettyjä numeroita, sektorikohtaisesti, että se lisättäisiin 76 prosenttiin, 35 prosenttia korkeakoulutukselle, 18 ammattikoulutukselle, 18 koulukoulutukselle ja 5 prosenttia aikuiskoulutukseen. Ja ajatellen näitä minimiallokaatioita, jotka siirretään oikeusperustaan, minusta tämä oli oikea asia. Me teimme oikein nyt meidän täytyisi vain sopia näistä luvuista ja olen täysin vakuuttunut, että löydämme tähän ratkaisun. Mitä tulee sitten tähän opintolainamenettelyyn? Tämä on hankala juttu. En voi sanoa, että me olisimme saavuttaneet vielä asemamme. Me näemme neuvostossa, että jäsenvaltiot ovat jakautuneet tässä asiassa. Ja yksi syy on se, että jäsenvaltiot käyttäisivät tällaista menetelmää hyvin eri tavalla. Eli jotkut jäsenvaltiot tulisivat käyttämään tätä enemmän kuin toiset. Se on fakta ja sen vuoksi me olemme tästä huolissamme, varsinkin me Pohjoismaissa. Meidän täytyy tarkastella tätä tilannetta ja löytää ratkaisu, joka olisi hyväksyttävä kaikille, mutta kultaista keskitietä ei ole vielä löytynyt. Se on ihan selvä. Ja niin kauan äh, kun äh, ei ole kysymys asetuksesta, niin on vaikea puhua vapaaehtoisesta jäsenvaltioiden osallistumisesta. Joten meidän täytyisi miettiä tätä vielä kerran uusiksi niin, että me saisimme ainakin omiemme tuen, koska ei ole, tämä ei ole oikeudenmukainen tällaisenaan. Joten ehdottaisin, että me katsomme vielä kerran tätä asiaa. Vielä lopuksi Erasmus Munduksen mainitseminen olen miettinyt tätä parinkin otteeseen ja mielestäni puheenjohtaja on oikeassa. Meidän pitäisi saada jonkinnäköinen viittaus tähän nimeen, koska hyvin monet ihmiset pitävät tästä Erasmus Mundus-brändistä. Ja kun me kerta nyt olemme siinä prosessissa, jossa haluamme palauttaa kaiken ennalleen nimenomaan nimien ja brändien suhteen, niin ehkäpä meidän pitäisi miettiä myös Erasmus Mundusta. Ainakin yksi Erasmus lisää. Mutta siinäpä kaikki alderyhmän nimissä. Kiitos. Kiitos. Mehän olemme päässeet jo kovinkin lähelle toisiamme. Sitten Jean-Marie Cavada, ole hyvä. Minä olin viehättynyt tuosta teidän ystävällisestä eleestänne, suka anteeksi. Kiitos rouva puheenjohtaja. Ensinnäkin ihan pienoinen huomautus kollegan Lokkengaardille, kuten tekin olitte oikeus, tarvitaan vuosia tällaisen merkin rakentamiseksi. Se olisi siis tyhmää heittää sellainen menemään, siis hyvät naiset ja herrat, äh, komissio ja niin poispäin. Ei lähdetä muuttamaan tällaista, mikä toimii sellaiseen, vaihtamaan sellaisen, mikä ei toimi kenties. Ja tässä äh, tietysti haluan puhua paitsi puheenjohtajan alaisuudessa myöskin komissiolle. Toivoisin, että johonkin saataisiin ehkäpä johdanto-osaan tai, tai johdantoita muualle sellainen kohta, jossa olisi seuraava ajatus. Euroopan unioni on todella eh, alkuperäisten toimiensa leimaama ehty 50-luvulla, yhteismarkkinat, samoin eh, yhteinen maatalouspolitiikka, eh, yhtenäismarkkinat ja sitten lopulta vielä euro kaikkien näiden vuosien aikana ja samoin myöskin oli päässeet myöskin lopulta tähän perusoikeuskirjaan, josta kukaan ei kenties tiedä mitä se tarkoittaa, mutta kysymys on kuitenkin perustavanlaatuisista asioista. Erasmuksen osalta on kestänyt hyvin kauan, että tämä merkki todella löysi lävitse, ei pelkästään yliopisto, vaan yliopistossa, vaan muuallakin New Yorkissa nyt itse asiassa filmataan Cedric Bishin kolmatta tällaista elokuvaa. Se kuuluu tällaiseen sarjan elokuva, jossa kuvataan Erasmuksen puitteissa ulkopuolella Ranskalaisia. Ja tämä on ollut siis valtava menestys Euroopan unionissa. Päinvastoin kuin nämä muut asiat, jotka tuossa mainitsin, tämä ei koskaan aiheuttanut mitään polemiikkia päinvastoin. Ja äh, tämä olisi todella äh, aivan liian äh, äh, riittämättömällä tavalla myöskin äh, käytettävissä. Vain hyvin pieni osa opiskelijoista pystyy hyötymään tästä, vaan todella tämä suuri menestys pitäisi saada kaikkien käytettäviin, kaikkien saataville. Tämä olisi hyvin tärkeää. Siis onhan, tämä on ihan rikos. Tämä toimii todella hyvin. Tässä on selkeät siteet. Kysymys on todella Euroopan parhainta aineesta, epäilemättä. Ja kun keskustellaan budjeteista, niin tietysti tällä kriisillä on vaikutuksensa, kaikki tietävät, mutta ei voida puhua pelkästään vain siitä, vaan on puhuttava näistä 27 vuodesta, jotka ovat kuluneet 76 lähtien. Ja nyt meidän täytyy todellakin muistaa, että Euroopan nuoret ovat tulevaisuutemme ja nämä stipendia ja rahoitusjärjestelmät todella ovat se pohja, jolle voidaan Euroopan hyvä rakentaa ja kansalaisten tunne varmasti pohjaa myöskin tähän. Siis toivon mukaan jollain tavalla tämä saataisiin tänne kirjattua, ja jos minä olisin yhtään samalla lailla laajakas kuin te, niin ehkä siihen pystyisi, mutta joka tapauksessa tämä on ollut valtava menestys, ja valitettavasti tämä on jäänyt aika pieneksi määrältä vaikkakin sillä on todella hyvä maine. Je vais, le, je vais, je vais penser sur cela, mais... Ajattelen. Pour les amendements yritän ajatella tätä, mutta meillä oli kuitenkin määräaika tarkistusta jättämisellä. Jos teette tarkistuksen, niin tehkää se nopeasti, vaikkapa suullisesti. Ja en tiedä, voimmeko sitä enää hyväksyä, mutta katsotaan, katsotaan, mitä voidaan tehdä äänestyksessä, mutta pyytäisin te tekemään mahdollisimman pian, jotta voisimme eh, lähteä tätä asiaa työstämään. Simon. Korkeintaan kolme riviä. Nämä asiat ovat todella eh, niin selkeät puheenjohtaja, aivan kolme riviä riittää. Vain siitä syystä, että vielä löytänyt tätä tästä tekstistä, niin halusin sitä ehdottaa. Olette aivan oikeassa, panemme tämän merkille. Madame Nevenalova. Ďakujem vám pekne, pani predsednička. Nebudem opakovať veci, ktoré už kolegovia hovorili. Rouva puheenjohtaja, en tule toistamaan sitä, mitä kollegat jo ovat sanoneet, että turha lähteä sitä uudelleen puhumaan. Mutta tämä ei varmastikaan ole viimeinen keskustelu Erasmuksesta. Me, meidän yhteistyömme on ollut todella hedelmällistä, täytyy sanoa, ja olen todellakin hyvin iloinen siitä, että että me olemme lähentyneet toisiamme. Toki vielä ei ole saavutettu kompromissia, mutta kuitenkin varmasti onnistumme tässä painottamaan sitä, mikä on tärkeää tässä ohjelmassa, esimerkiksi liikkuvuus, osallistuvuus ja keskittyminen nimenomaan kaikkiin kansalaisiin. Haluaisin vielä sanoa, että jotkut kollegat haluaisivat avata tämän ohjelman niin, että se olisi mahdollinen myös esimerkiksi työttömille, mutta sellaiseenhan meillä on käytettävissä eurooppalainen sosiaalirahasto. Emme me voi ratkaista esimerkiksi työllisyys- tai työttömyysongelmaa. Jos me avaisimme tämän ohjelman myös työttömille, niin silloin meillä olisi tarpeeksi varoja nuorisolle tai esimerkiksi urheiluosiolle. Olen iloinen siitä, että ei ole tästä puuttu sen enempää. Meillä on tiettyjä kompromisseja jo tässä, jotka ovat hyviä. Me pyrimme löytämään ratkaisut ja olen ihan vakuuttunut, että loppujen lopuksi me tulemme onnistumaan. Olen siitä täysin vakuuttunut. Me olemme jo onnistuneet saavuttamaan äh, hyvinkin tärkeitä asioita. Ja kollegat ovat sitä mieltä, että tässä ei pitäisi ainoastaan olla toimielinten päättävässä asemassa, vaan ihmisten täytyisi saada osallistua, ne jotka ovat mukana ohjelmoimassa näitä ohjelmia. Ja sen vuoksi minua ehdotu ilahduttaakin, että tämä on tullut esiin. Ja minua ilahduttaa myös tämä opintolainajärjestelmä. Me keskustelemme tästä aiheesta juuri. Sehän, on, sehän, käy, sehän käynnistyi meidän ryhmämme ehdotuksesta. Ja olen iloinen siitä, että hyvin monia meidän ehdotuksistamme on otettu mukaan ja että tästä on nyt tullut yhteinen ehdotus. No, edustaja Lökkegaard ei ollut tänä aamuna varjoesittelijöiden tapaamisessa, jossa me tapasimme komission ja komissio esitteli ja selitti meille uusimmat ehdotuksensa erinomaisen hyvin. Ja komissio on nyt parlamentin vaatimuksesta valmistellut yhä konkreettisempia ehdotuksia, jotka ovat koko ajan yhä lähempänä alkuperäistä Euroopan parlamentin esitystä. Ehkäpä komission edustaja, kun hän myöhemmin täällä puhuu, voisi valaista hieman enemmän tätä asiaa, koska monet Euroopan parlamentin jäsenet pohtivat tätä asiaa. Tämän aamuinen tapaaminen oli siis erittäin hyvin, hyvä ja olen ihan vakuuttunut, että pääsemme vielä edelleen eteenpäin huomisessa tapaamisessa. Sitten vielä jokunen sananen budjetista. En nyt tiedä, mikä tilanne tällä hetkellä on. Saammeko me todellakin ne varat, joita me olemme halunneet, mutta mm, kun me kuulemme neuvoston edustajaa, olisin iloinen, jos hän voisi siitä jotakin sanoa. Kiitos. Liike Boris. Ja chciałem podziękować również wszystkim osobom pracującym, bo widzę, że e, osiągamy trudne, ale mimo wszystko jednak. Kiitos. Me olemme saavuttaneet konsensuksen. Työ on ollut aika hankalaakin, mutta me olemme saavuttaneet sen. Ja olen esittelijän kanssa pitkälti samaa mieltä. Mutta sitten mitä tulee budjettikysymykseen, niin no sehän on nimenomaan kysymys. Ja tämä, tämä koskee kaikkia näitä, jotka haluavat tähän osallistua. Voimmeko sanoa Yes Europein kohdalla esimerkiksi, mikä tilanne on budjetin suhteen kokonaisuudessa ja myös äh, näiden erillisohjelmien äh, osa budjetit. Olisi hyvin tärkeää tietää, mikä tilanne on. Miten äh, esittelijä näkee tilanteen? Onko esimerkiksi prosenttiosuuksia jo tiedossa yksittäisille ohjelmakohdille? Tulevatko ne vielä muuttumaan? Voisimmeko me laskea tiettyihin vähimmäismääriin ainakin? Kiitos sitten Benarabatu. Pardon. Merci, madame. Kiitoksia puheenjohtaja. Kuten muutkin kollegat, minäkin haluaisin äh, korostaa sitä, että me olemme keskustelleet tästä asiasta paljon ja tämä on mahdollistanut sen, että olemme voineet ottaa tähän mukaan eri näkökantoja. Minä tuen eh, edustaja Kavadan muutosehdotusta, koska Erasmus on tunnettu. Eh, Lama Suur on puhunut budjetista ja eh, todennut, että on olemassa sellainen vaara, että Erasmus ei saisi riittävästi rahoitusta. No, me olemme kuulleet monia kansalaisia, pk-yrityksiä ja muita. Ei sitä ole kahta kysymystäänkään, etteikö Erasmus olisi tunnettu ohjelma. Sitä ei siis pidä heittää romukoppaan. Sitten toinen asia, tämä Yes Europe-nimi, se nyt on englanninkielinen nimi. Kyllähän tässä kuitenkin puhutaan kielten monimuotoisuuden puolesta. Eli olisi mukavaa, jos tämä Yes Europe voitaisiin edes kääntää muille kielille. Ja tästä syystä minä tuen Kavadan ehdotusta pikemminkin, että ohjelman nimi, nimi olisi Erasmus kaikille tai yhteinen Erasmus. Kommentti ilman mikrofonia. Aa, ah, enkä minä ymmärtänytkään, <laughs> mitä hän sanoi. Minä olin Oui, d'une part, mais... Minä olen ymmärtänyt, että tämä tulisi johdantoon. Niin, mutta alussa sanoin, että, että toki Puolan Erasmus, yhteinen Erasmus-nimeä. Eli minä sanoin, että tämä Erasmus-merkki, brändi täytyy säilyttää, se pitää pitää näkyvänä. No niin, nyt saat puheenvuoron uudestaan, sanoo puheenjohtaja. Jatkan. Mitä tulee tähän opintolainan takuukysymykseen? No, me olemme keskustelleet tästä komissionkin kanssa useaan kohtaan. Meidän tavoitteemmehan on antaa mahdollisuus mahdollisimman monille opiskelijoille päästä maisterin tutkintoon käsiksi, opiskella maisterin tutkintoon. Eli tämän vuoksi tämä yhteinen lainan takausjärjestelmä olisi hyvä kuuntelemme kuitenkin vielä, mitä komissiolla on tästä asiasta sanottavanaan. Sitten on vielä yksi kysymys, joka liittyy niihin ehtoihin, joita pankit asettavat tällaiselle rahoitukselle. On erittäin tärkeää, että, että kurssit eivät ole mikään kriteeri, eli kaikki kurssit, kaikki maisterin tutkinnot käyvät ja kelpaavat. No, me olemme taittaneet peistä budjetista useaan otteeseen. Toivon, että voimme olla optimistisia. Sitten ihan lopuksi. Mitä tulee kansainväliseen yhteistyöhön ja Erasmus Mundukseen, muistuttaisin, että äänestimme kirjallisesta julkilausumasta Euromed Erasmuksen puolesta. Tämä oli muutama kuukausi sitten. Ehdotus on siis aika tuore. Eli globaali otsikko olisi Erasmus Mundus, mutta pyrimme kuitenkin korostamaan tässä naapuruuspolitiikkaa. Eli että meillä olisi vielä erikseen tällainen Euromed Erasmus. Mitä tulee tähän yliopistoon, haluan todeta, että minä olen Euroopan, siis tämän Välimeren unionin yleiskokouksen puheenjohtaja, ja me pidämme tätä yliopistoa tärkeänä. Me pidämme tätä tärkeänä pilottihankkeena, jonka avulla voimme kehittää yliopistojen verkostoa. Eli tarkoitus on luoda tällaista välimerellisten yliopistojen verkostoa. Kiitos. Merci. Jetzt äh, sind alle Kiitos. Nyt äh, kaikki kysymykset on käsitelty. Nyt haluaisin itse mielelläni sanoa vielä jotakin ja sen jälkeen antaisin komissiolle puheenvuoroja. Voitte ehkä sitten korjatakin minua. Aloitan täältä ihan alusta, koska Mari Teresin pitää lähteä tätä pian pois. Mari Teres, et välttämättä ymmärtänyt minua oikein. Ammattikoulut ovat mukana ja ammattikoululaisten liikkuvuus Euroopan unionin sisällä on mukana. Se, mistä minä puhuin, oli kansainväliset, kansainvälinen liikkuminen. Sitä me emme voi rahoittaa, mutta siis Euroopan unionin sisällä ammattikoulun opiskelijoiden liikkuvuus on taattu, mutta ei rajojen ulkopuolelle, siihen meillä ei ole rahaa. Eli ammattikoulut ovat mukana. Ammattikoululaiset ovat opiskelijoita siinä kuin muutkin ja heitä kohdellaan ihan samalla tavalla. Ja he toimivat ihan niin kuin vanhan Leonardo-ohjelman aikana. Ja sitten tämä työpaikan hakeminen ja 12 kuukauden määräaika. Kuten kollega sanoi, meillä on mahdollisuus tukea tätä sosiaalirahaston kautta. Sen vuoksi tässä on keskitytty enemmän koulutukseen eikä niinkään siihen, että olisi työtön. Mutta ehkäpä tämä 12 kuukautta, josta puhutaan, mahdollisuus hakea työpaikkaa 12 kuukautta. Ehkä tätä voitaisiin myös laajentaa. Ehkäpä komissio voisi tätäkin miettiä, että tästä 12 kuukaudesta tulisi vaikka 14 tai 15 kuukautta. Tämä on kysymys, joka tietenkin, johon liittyy tietenkin taloudelliset näkökulmat. Mitä tulee sitten tähän Eurovälimeren yliopistoon, tässä on sellainen ongelma, että näistä olemasta olevasta laitoksesta komissio on jo pistänyt pois neljä, kaksi on jätetty jäljelle. Joko kaikki Jamonen toiminnot otetaan mukaan tai kaikki poistetaan. Me haluamme nämä kaikki mukaan, mutta meillä ei todellakaan ole rahaa ottaa mukaan siihen vielä muita. En tiedä kuinka monet ovat tätä jo pyytäneet. Toki koko ajatus tästä laitoksestahan on mahtava, hieno, mutta tunnen paljon italialaisia yliopistoja, jotka työskentelevät nimenomaan Eurovälimeri yliopistojen kanssa yhdessä. Eli siis tällaista yhteistyötä tehdään jo. Ei tässä tarvitse pyörää uudelleen keksiä. On hienoa, kun tehdään tällaista yhteistyötä, mutta tämä ajatus sinällään on ollut olemassa jo kauan. Olin Boloniassa ja siellä on tehty tätä jo kauan, ainakin 15 vuotta. Ainakin 15 vuotta olen itse sen kokenut. Eli siis ajatus on hieno, mutta ikävä kyllä en voi tukea tällaista vetoomusta, koska silloin minun pitäisi tukea kaikkia muitakin tarkistuksia, joissa on sama perustelu. Ei meillä ole rahaa rahoittaa enempää kuin nämä kuusi laitosta. No, mitä tulee sitten edustaja Springbornin puheenvuoroon? Te puhuitte urheilusta vaikuttaa ja ainakin osa teidän tarkistuksestanne on otettu mukaan urheilun alalla. Tarkistuksiahan on hyvin paljon. Me emme ole vain päässeet vielä niin pitkälle, että että meillä olisi selkeä ehdotus tästä. Huomen aamuna lähetämme sitten lisätietoja McClarkinille ja varmasti myös teillekin. Mutta toki eurooppalainen ulottuvuus tässä on tärkeä. En nyt muista tai siis enti, ei, e- ei voi lähteä tukemaan vain jotain yhtä aluetta Lontoon vieressä. Emme me voi lähteä tukemaan pieniä paikallisia asioita jotka eivät liity mitenkään eurooppalaiseen ulottuvuuteen. Silloin Lontoon pitää hoitaa se tai Edinburghin tai jonkun. Se, mitä me teemme, siinä on aina eurooppalainen ulottuvuus, eikä se aina välttämättä sitten vastaa McClarkinin tai teidän näkemystänne. Toki minä ymmärrän senkin, mutta en minä voi tukea mitään, millä ei ole eurooppalaista ulottuvuutta. Ei sen vuoksi, että idea olisi huono, vaan sen vuoksi, että se ei ole meidän tehtävämme, vaan se on esimerkiksi Lontoon tai Edinburghin tehtävä. Mitä sitten tulee eh, näihin laina, opintolaina eh, välineeseen? Tässähän on kysymys eh, Euroopan investointipankista ja, ja yksittäisten jäsenvaltioiden rahoituslaitoksista, joten ymmärrän kyllä, mitä te tarkoitatte. Sitten edustaja Lökkegaard. Näiden käyttäjien eri, eriyttäminen on hankalaa. Te sanoitte, että että esimerkiksi lainajärjestelmissä saksalaisilla on omansa, teillä on omansa, suomalaisilla on varmasti omansa. Ja eikä tässä nyt ole kysymys siitä, että, että korvattaisiin se, mitä jo tehdään. Monissa maissa on oma järjestelmä ja tanskalaisilla on tanskalainen järjestelmä ja monet ehkä valitsevat sen tanskalaisen järjestelmän, koska se on parempi. Ja sen vuoksi he eivät sitten halua käyttää tätä eurooppalaista lainajärjestelmää. Mutta jos ajattelen esimerkiksi Isoa Britanniaa, kuinka paljon Erasmus-opiskelijoita meillä on Isosta Britanniasta? Ei ollenkaan niin monta kuin Ison Britannian haluaisi tulla. Iso-Britanniasta sanotaan, että niin, me ottaisimme mielellämme mukaan erä, vastaan Erasmus-opiskelijoita, mutta meiltä kukaan ei halua lähteä. No miksi he eivät halua lähteä? Oletteko te miettineet tätä koskaan? Eli siis meidän ohjelmamme on tarkoitettu kaikille Euroopan unionin kansalaisille niin, että tämä kansalainen halutessaan voi osallistua ja että ketään ei suljeta ulkopuolelle. Ja sen vuoksi tällaistakään se ei voi olla vapaaehtoista tällainen lainajärjestelmä. Eli siis jos joku haluaa lähteä vaikka Erasmus-ohjelmaan, mutta sitä, että sitä ei annettaisi hänelle, ei se ole mahdollista. Eli silloin voidaan sanoa, että esimerkiksi, että no ei osallistuta sitten Erasmukseen, osallistutaan vain tuohon tai tänne. Ei. Te puhuitte myös kuumasta perunasta budjetista. Olen jättänyt sen ulkopuolelle vielä, mutta huomisessa kokouksessa me tulemme puhumaan intensiivisesti budjetista. Tästä 76 prosentista en kuitenkaan ole samaa mieltä. En ole vielä en ole mennyt niin pitkälle vielä. Alun perinhän tässä oli tämä 90 prosenttia. Minä uskon, että tämä 83-84 prosenttia ehkä olisi se, mihinkä voidaan päästä. Mutta me luomme näissä ohjelmissa mahdollisuuksia sille, että me saisimme tällaiset rajat ylittäviä ei, vaan sektoreita ylittävää yhteistyötä ja sitten tavallaan ne nimitettäisiin prosentuaalisesti, mutta me puhumme tästä huomenna uudelleen. Saatte paperit huomenna aamun mennessä. Minä haluaisin, että komissio toimisi niin kuin me olemme halunneet tätä sektorit, sektorien rajat ylittävää yhteistyötä. Me haluamme myös indikatiivisia vähimmäislukuja, joita, vähimmäismääriä, joita ei voi alittaa. Sen, sen täytyy olla selvää, koska muuten tästä tämä ei onnistu. Ja siis mehän olemme vaaleilla valittuja, komissio, edustajat ovat virkamiehiä, te istutte tuolla ikuisesti, me istumme täällä sen tietyn aikaa, joten ymmärtäkää myös meidän näkemystämme. No, sitten sitten täällä muutkin puhuivat eh, näistä lainoista. Odotamme komission näkemystä. Herra edustaja Boris puhui myös budjetista. Siihen minä jo vastasin. Ja, ja Ben Arabutu, minä en usko, että me tarvitsemme tällaista eurovälimeri yliopistoa tai tällaista erillistä politiikkaa. Meillähän on naapuruspolitiikkaa idässä ja etelässä ja se meillä jo on. Meillä on tietyt omat elimet ja palvelut naapurimaissa ja naapurimaaohjelmien kautta, ja sitä kautta varmasti olemme saavuttaneet jo sen, mistä te puhuitte. Sitten vielä tämä otsikko. Yes, Europe. Jos te sanotte yes, Europe, silloinhan se on Ranskaa. Sehän on enemmän kuin Ranskaa. Europe on Ranskaa. <laughs> ei, ei, ranskaksi sanotaan Eurooppa. Qu'est-ce qu'il veut dire? Ongelmana ei ole tämä Europe-osa, vaan yes-osa. No, käykääpä tuolla Pariisin tai en tiedä missä kaupungin kaduilla kuuntelemassa. Kyllä, kaikki ymmärtävät, mitä jees tarkoittaa. No jees, kyllä sen tietää, mitä se tarkoittaa, mutta eihän sitä voi laittaa tällaisen koulutusohjelmaan. Niin, mutta tästä tulee todellinen brändi vielä, koska Yes Europe tai siis Yes Europe, Yes Europe tarkoittaa sitä, että me kaikki haluamme parantaa Adenauerin, Schumannin ja Moneen ja Gasparin näiden perustajien Eurooppaa. Yes, on siis hyvin tavallista puhekieltä. Kaikki ymmärtävät sen, jopa ranskalaiset emme liene liian kaukana tästä. Ja nyt kysymys on elinikäisestä oppimuksesta. Kuinka te olette tämän kääntäneet? Raskaksi elinikäinen oppiminen. Niin, no. Te olette sen myöskin kääntäneet. Se ei ole englanniksi niin, että voitte käyttää tätä. Yes. Mutta miten tämä käytetään käännetään tämä yes? Koska ranskankieliset sanat alkavat eri kirjaimilla kuin nämä englanninkieliset sanat. No niin, lopetetaan puhelu tähän ja sitten seuraavaksi herra Korel käyttää puheenvuoron. Merci beaucoup. Uh, uh, thank you very much. Kiitoksia kovasti, rouva Pak. Haluaisin sanoa teille, että on ollut suuri ilo sekä minulle että kollegoilleni olla vastuussa, kun on oltu neuvottelussa keskustelemassa tästä ohjelmasta. Tämä on ollut haasteellista ja aivan kuten ensimmäisessä puheenvuorossanikin sanoin, niin minä olen lujasti uskonut siihen, että komission ehdotus vielä entisestään paranisi, kun se menee neuvostoon ja parlamenttiin, ja näinhän juuri on käymässä. Tärkeää on korostaa sitä, että kaikki olemme yhtä mieltä siitä, että tämänhetkiset ohjelmat ovat hyviä ja meidän täytyy nyt niitä entisestään parantaa. Ja mielestäni me olemme saavuttamassa tätä tavoitetta. Pyrin nyt vastaamaan muutamiin kysymyksiin, joita täällä on esitetty. Täällä puhuttiin tohtorin tutkinnosta. Mikä on tohtorikoulukkaiden opiskelijoiden kohtalo tässä uudessa ohjelmassa? No kaksi asiaa täytyy ottaa huomioon. Ensinnäkin kuten tänäänkin meillä on tämänhetkisessä Erasmus-ohjelmassa, Erasmus Munduksessa, meillä on kaksi toimintalinjaa, jotka tulevat jatkamaan. Meillä on tämä liikkuvuusohjelma tohtoriopiskelijoille, äh, noin 3000 äh, ehdokasta vuosittain tohtoriopiskelijaa hyötyvät tästä Erasmus-liikkuvuusohjelmasta. Ja tämä ohjelma tulee jatkumaan, jos, jos parlamentti ja neuvosto hyväksyvät tämän ohjelman, niin se tulee jatkumaan ja se tulee olemaan avoin myös kansainvälisille opiskelijoille, ei ainoastaan eurooppalaisille. Ja kun puhutaan yhteistyöstä korkeakoulujen ja yliopistojen välillä, niin meillä on jo tällä hetkellä yhteistyöohjelmia, jotka kattavat myös tohtoriopiskelijat opinnot. Ja tämä tulee myös jatkumaan, jos meidän ehdotuksemme hyväksytään, niin se tulee jatkumaan uudessakin ohjelmassa. Minkälaisia muutoksia aiomme täytäntöön panna? No, nämä muutokset liittyvät yhteisiin tohtoriohjelmiin, jotka ovat tällä hetkellä Erasmus Munduksen alla. Kuten tiedätte, Erasmus Munduksessa meillä on yhteiset maisterin ja tohtorin ohjelmat Nämä ovat olleet erittäin eh, menestyksekkäitä, mutta eivät kauhean hyviä kuitenkaan. Ja tällä hetkellä noin kymmenen eh, tällaista Erasmus Mundus yhteisohjelmaa rahoitamme vuosittain. Tällä hetkellä niitä eh, rahoitetaan muun muassa Marie Curie-ohjelman alaisuudessa ja on myös muita tohtoriohjelma-aloitteita, jotka tanskalainen meppimme täällä tuntee oikein hyvin. Joten tulevaisuutta silmällä pitäen ehdotamme seuraavaa. Haluamme tehdä varma, äh, selväksi sen, että voimme tehdä eron tohtoritutkinnon ja mm, maisteritutkinnon äh, välillä. Ja voimme äh, siirtää nämä yhteiset tohtoriohjelmat Mari Kyriihin. Tällä tavalla voisimme paremmin yhdistää koulutuksen ja tutkinnon Mari Kyri-ohjelmassa. Tehän tiedätte, että Mari Kyri pyrkii juuri tutkijoiden kouluttamiseen Horisontti 2020 ohjelman puitteissa. Toinen seikka, joka on tullut selvästi esiin, on, on tämä kiista näistä opintolainatakuista. Haluaisin nyt ihan päivän selvästi sanoa sen, että tässä puhutaan täydentävästä välineestä, sellaisesta, joka täydentäisi olemassa olevia ähm, su, äh, stipendejä, apurahoja – Eli tarkoitus on antaa uusia lisämahdollisuuksia opiskelijoille, jotka haluaisivat lähteä opiskelemaan maisteriksi jossain muussa maassa kuin siinä, missä ovat perustutkintonsa saaneet. Tärkeää on myös se, että kun me puhumme takuista, niin ei se tarkoita sitä, että me takaamme sataprosenttisesti sen lainan, sen rahan, jota pankit tähän välineeseen antavat Sehän olisi ihan liian helppoa. Me takaamme 80 prosenttia siitä rahasta, jonka pankit antavat käyttöön, mikä tarkoittaa sitä, että pankit myös ottavat osan riskistä, ja tämä riski lievenee aina 20 tai hälvenee aina 80 prosenttiin. Ja meidän täytyy myös ottaa huomioon Euroopan unionin realiteetit. Tämä ei ole mikään raha pankkiunioni. Ja siksi me emme voi kaikkialla unionissa soveltaa samaa järjestelmää. Eli ne järjestelmät, jotka jo toimivat, jotka ovat vedenpitäviä, jotka mm, lähtevät siitä, että mm, takaisinmaksu on riippuvainen lainanottajan tulevista tuloista, niin se ei tässä kohtaa vetele, vaan me ehdotamme, että toisaalta meillä olisi äh, tällainen äh, tasasummainen takaisinmaksu, mutta me annamme tiettyjä takkuita äh, lainanottajille niin, että me tarjoamme muun muassa pienemmät, alhaisemmat korot kuin – kansallisesti ja sitten me annamme tälle lainanottajalle niin sanotun armon ajan, eli että lainaa ei tarvitse alkaa maksaa takaisin ennen kuin vasta vuoden kuluttua siitä, kun tutkinto on suoritettu. Eli tällä tavalla otetaan, ja tällaisella niin kutsutulla payment holidays käytänteillä otetaan huomioon myös lainanottajan mahdolliset ikävät tilanteet, jos hän vaikkapa ryhtyy äitiyslomalle tai joutuu työttömäksi niin hän saa tällaisia payment holiday ajanjaksoja, jolloin hänen ei tarvitse maksaa lainaa takaisin. Eli hänelle ei langeteta minkäänlaisia sanktioita siitä, että hän mahdollisesti joko jättäisi lainaa jossain vaiheessa tilapäisesti maksamatta, tai jos hän maksaisi lainan etukäteen kokonaan takaisin. Eli Mielestäni me olemme onnistuneet tällä tavalla ottamaan huomioon yhteiskunnallisia ja sosiaalisia ähm, erilaisia tilanteita ja erittäin tärkeää on ottaa myös huomioon tai <laughs> huomioon se seikka, että pankki ei tule ottamaan huomioon lainanottajan taustaa, yhteiskunnallista taustaa. Jos tämä henkilö on päässyt maisterin tutkintoa suorittamaan jossain vieraassa maassa, niin silloin se riittää äh, lainan myöntämiseksi. Eli ihmisiä ei arvioida ta, he, sosiaalisen taustan tai taloudellisen tilanteen perusteella tai perhetaustan perusteella. Ja mitään eroja ei tietenkään tehdä sen perusteella, mitä henkilö opiskelee. Mikä tahansa oppimäärä hyväksytään. Sitten täällä otettiin esiin näiden toimien vapaaehtoinen luonne. No, tämä tietysti aiheuttaa filosofisen ongelman. On päivän selvää, että kaikki toimet eivät välttämättä hyödytä kaikkia jäsenvaltioita samalla tavalla. Jotkut maat, jotkut instituutiot tietyissä maissa ovat paremmassa jamassa kuin toiset. Tämä nyt on, elämä nyt on tällaista. Ja aivan kuten itsekin sanoitte, Rova Pak, niin äh, jos me ottaisimme tähän uuteen ohjelmaan tällaisen, että poimin rusinat pullasta me- meiningin, niin siinä ei olisi mitään järkeä. Sitten budjetti, talousarvio, siitä on, siitä on jo paljon puhuttu. Poliitikkojen tietysti täytyy tehdä suuret päätökset, jotka liittyvät tämän ohjelman rahoitukseen. Neuvosto ja parlamentti ovat ne tahot, jotka tekevät päätöksiä budjetista. Mutta tärkeää on se, että saadaan aikaan hyvä tasapaino näiden poliittisten päätösten välillä toisaalta ja toisaalta riittävän joustavuuden välillä niin, niin että toisaalta otetaan huomioon muuttuvat olosuhteet, mutta niin, että toisaalta voidaan myös näitä sektorien ylisiä, sektorit ylittäviä ohjelmia rahoittaa. Tehän tulette myöhemmin keskustelemaan alakohtaisista allokaatioista, tulette keskustelemaan niistä myöhemmin. Mutta mitä korkeampaan koulutukseen tulee, niin tällä hetkellä me otamme huomioon paitsi nykyisen Erasmus-ohjelman, myös Erasmus Mundus-ohjelman. Eli tietty perustaso täytyy säilyttää. Täällä otettiin myös esiin meren takaiset departementit tai alueet. No, tässä tietysti täytyy lähteä siitä, että mikä on jäsenvaltio on Ranskalla ja UKlla, Britannialla on merentakaisia departementteja. Tällaisia päätöksiä on tehty jo ähm, aiemmin neuvostossa. No, tällä hetkellä me emme välttämättä ole suosineet näitä äh, merentakaisia alueita, mutta kyllä nämä ohjelmat äh, sielläkin pätevät, eli näin. Ja mitä <laughs> sitten tulee tähän opiskelijan määrittelyyn, me puhumme tietenkin henkilöistä, jotka opiskelevat. Artiklassa 7 komission ehdotuksessa on määritelty ne tahot, jotka tällä hetkellä esimerkiksi Leonardo-ohjelma kattaa. Täällä puhuttiin myös, taistettiin kysymys kansainvälisestä yhteistyöstä ja kehitysmaiden osuudesta. No kyse on tietysti tässäkin rahasta. Tällä hetkellä hän ulkosuhde, ulko, ulkoisia toimia koskeva instrumentti tai rahoitusväline kattaa tällaiset asiat, mutta tästä on varmasti vielä keskusteltavaa. Sitten työmarkkinakysymys. Täällä puhuttiin 12 kuukaudesta tai 15 kuukaudesta. Me olemme sitä mieltä, että että 15 kuukautta voisi olla ehkä parempi. Tällä tavalla voisimme hallinnoida tätä projektia paremmin mutta joustavuutta tietysti meiltä löytyy. Sitten tämä urheilukysymys. Toistan vielä, että mikä tahansa toimi, jota tästä ohjelmasta rahoitetaan, sillä täytyy olla kansainvälinen elementti tai ulottuvuus. Muuten siitä ei koituisi lisäarvoa. Ja sitten Jean Monnet-instituutiot tai toimet, no tämä on aika kova pähkinä, Siis komissio alun perin päätti ehdottaa vain kahta instituutita, koska muuten saattaisimme avata Pandoran lippaan ja meillä olisi koko joukko instituutioita, jotka olisivat tukikelpoisia. No, olen kai tässä tullut nyt vastanneeksi kaikkiin kysymyksiin. Jos teille jää jotain epäselväksi, niin kysykää kaikin mokomin. Kiitos kuuntelin tarkkaan, mitä te sanoitte, ja sitä, että meidän täytyy nyt miettiä sitä, että Erasmus Mundus liitettäisiin Erasmukseen. Totta, mutta unohditte sanoa, että tohtoriohjelmat eh, hän ovat osittain Marie Curien alaisia, vaiko eikö? Joten eh, kyllä tässä nyt täytyy ainakin totta puhua. Voisitteko te selittää nyt, eh, miten te tämän asian näette? Olkaapa hyvä. Thank you. Kiitoksia. Niin. Meillä on nyt paljon vähemmän tohtoriohjelmia kuin maisteriohjelmia. Meillä on kymmenen vuotuista tohtoriohjelmaa. Ja meillä on 35 maisterin ohjelmaa ää, vuosittain. Eli tämä on suuri ero. Toiseksi, osa olemassa olevien yhteisten ohjelmien rahoituksesta, no niiden täytyy tulla katetuiksi myös uudessa ohjelmassa. Eli rahoituksen täytyy jatkua uusien, uuden ohjelman myötä. Toisin sanoen, uuden ohjelman budjetista osa, täytyy, osa rahasta täytyy käyttää olemassa olevien Erasmus Mundus-sitoumusten kattamiseksi, mikä tarkoittaa sitä, että se osa, joka poistetaan Marie Curietä varten, tulee olemaan hyvin pieni, mutta sillä voidaan kuitenkin rahoittaa näitä tohtoriohjelmia. Dank, Herr Kiitokset, herra Korel. Jos äh, te nyt oikein kuuntelitte, niin herra Korel selitti hyvin selkeästi tämän opintolainajärjestelmän ja monia muitakin asioita, joita on otettu esiin äh, tarkistuksissa. Ja toivon mukaan, tänäänkin ainakin toivon, että saan tästä hyvän kompromissitarkistuksen ja nämä asiat, joita hän mainitsi, liittyen tähän nimenomaan tähän rakenteeseen, jonka hän selitti, niin otetaan sen mukaan tähän kompromissiin. Tämä täytyy saada paperille. No, vielä edustaja Lökkägood, olkaa hyvä. Well, just, just one small... Ihan pieni poliittinen kommentti tähän lainatakuuseen. Olen täysin vakuuttunut vakuuttunut, että ymmärsin herra Korellin puheenvuoron, eikä minulla ole mitään epäilyksiäkään, etteikö hän olisi oikeassa. Ainoa huolenaiheeni on, että kun me lähdemme neuvottelemaan neuvoston kanssa, niin ehkäpä viisainta olisi, kun me esittelemme tämän lainatakuuasian, että huomioisimme myös sen, että jotkut jäsenvaltiot eivät voita tällä mitään. Tämä on ihan puhtaasti poliittinen kysymys. Haluammeko me tukea tätä laajaa konsensusta neuvostossa. Ja olen ihan siis samaa mieltä, että ei lähdettäisi tällaista hienoa lainajärjestelmää ottamaan käyttöön. Minä henkilökohtaisesti tätä kyllä tukisin, mutta jäsenvaltiot, jotka sinällään tukevat Erasmus-ohjelmaa, eh, ovat epäröiviä nyt tämän lainatakujärjestelmän suhteen, mutta puheenjohtajan on itse tästä nyt eh, mietittävä. Toki ymmärrän, <laughs> ymmärrän, mutta minä sanoin jo aikaisemminkin, että on niitä maita, joilla tuskin eh, on lähteviä Erasmus-opiskelijoita Äh, jos ei joku halua osallistua, niin eihän häntä voi siihen pakottaa, eikä tähän lainaankaan voi ketään pakottaa. Ja esimerkiksi Tanskassa minä kävin Orhyysissä ja keskustelin tästä ongelmasta tanskalaisten professoriden kanssa, että luonnollisesti äh, tanskalaiset sanovat, että miksi me tuollaista ohjelmaa tarvitsemme, koska me hoidamme kaiken itse. Näin se voisivat saksalaisetkin sanoa, mutta kyllä meillä nyt niin paljon solidaarisuutta täytyy olla, että ne kolme tai neljä ihmistä, jotka eivät tätä lainaa ottaisi, vastustaisivat koko ohjelmaa. Varmasti voimme tästä vielä sopia. Nyt sitten neuvoston edustaja voisi ehkäpä vielä selittää asioita. Olkaa hyvä. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kypros puheenjohtajavaltiona haluaa ilmoittaa teille, että me seuraamme kyllä kiinnostuneena tätä keskustelua. Aivan kuten olen usean otteeseen jo sanonut, niin me olemme kyllä avoimia yhteistyölle, lisääntyvälle yhteistyölle ja mielellämme vedämme näitä keskusteluita, joiden tarkoitus on ajaa nuorten etuja. Vaidan puheenjohtajan kieleen koulutusneuvosto, opist- opintoministerineuvosto on keskustellut tästä asiasta ja 26. tai 27. marraskuuta he tulevat äh, äänestämään. Ja he äänestävät samanaikaisesti, kun äh, ympäristö- ja koulutusneuvosto kokoontuu. Ja me olemme käyneet lävitse komission ehdotuksen ja voimme varmasti selkeästi sanoa, että tässä on monia asioita, joista olemme samaa mieltä, kuten esimerkiksi se, että on oma luku nuorisolle, tai että tuetaan Jean Monnetin kautta näitä kuutta laitosta, ja se, että kansalliset viranomaiset ja toimistot saavat hieman joustovaraa ja monia muitakin asioita, joista olemme samaa mieltä. On luonnollisesti tiettyjä aloja, joissa eh, olemme vähemmän yhtä mieltä, kuten esimerkiksi suuri määrä uusia erityisiä tavoitteita, jotka tekevät tästä tekstistä mahdollisesti paikoittain hieman eh, epäselvän ja vaikeuttavat mahdollisesti myös toimeenpanoa. Kuten rouva edust- puheenjohtaja tietää, neuvosto ei hyväksy kaikkia niitä asioita, jotka tavalla tai toisella ovat budjetista riippuvaisia. Yksi niistä, jonka te ja myös komissio on maininnut, on tämä uusi rahoitusväline takuille. opintolainoille. Puheenjohtajamaa on ottanut tämän kaksi kertaa jo koulutusvaliokunnan esityslistalle ja tästä tullaan vielä keskustelemaan muissakin kokouksissa. Tavoitteenamme on yhdessä komission kanssa saada aikaan selkeyttä tästä uudesta rahoitusvälineestä. Me emme tällä hetkellä voi sitä ei hylätä eikä tukea, koska emme tarkkaan tiedä, mistä tässä on kysymys, miten sen tulisi toimia ja mitä vaikutuksia sillä saattaisi olla me yritämme selvittää tätä jatkossa ja ehkäpä sitten määritellä sen liitteessä sikäli mikäli, painotan tätä sikäli mikäli, että tämä hyväksytään. Kiitämme teitä vielä kerran ja odotamme ilolla hedelmistä, hedelmällistä yhteistyötä. Kiitos. Kiitokset neuvostolle näette, että me olemme jo saavuttaneet tiettyä yksimielisyyttä. Ja toivomme, että komissio nyt sitten voisi hyväksyä sen kompromissin, jonka me teemme tästä laina järjestelmästä ja yritämme tarjota teille mahdollisuuden sanoa sille kyllä, koska tässä on kysymys siitä, mitä te haluatte ja me haluamme. Ja komissio on tätä nyt vielä työstänyt sen vuoksi, että meillä oli niin paljon näitä tarkistuksia, mutta uskoakseni tätä työstöä on tehty myös teidän mielenne mukaisesti. En minä voi uskoa, että kun te sanoitte, että jokin asia ei olisi tarpeeksi selkeä. Päinvastoin, me olemme eriyttäneet tiettyjä tavoitteita – mutta tämä paperi on maltillinen, eikä se ole epäselvä, se on helposti ymmärrettävä. Jokainen, joka on kiinnostunut tästä ohjelmasta, saa mahdollisuuden nähdä, mitä tästä ohjelmasta tuetaan. Jos tässä puhutaan vain yleisestä yhteistyöstä, se on liian vähän. Siinä täytyy olla tarkemmin asioita. Me olemme keskustelleet tästä jo liberaalien kollega Löggekoodin kanssa. Ja me olemme tehneet kompromissitarkistuksen liberaalien pohjalta. Ja varmasti pääsemme tästä yksimielisyyteen, mutta kansalaiset, jotka haluavat keskimäärin opiskella kuusi vuotta, kyllä heidänkin täytyy voida sanoa, mistä tässä on kysymys. Heidän täytyy nähdä, mistä tässä on kysymys. Sen vuoksi tätä on pidennetty kuuteen vuoteen. No minun äh, ehdotukseni näistä vuosista oli pitempi, mutta kompromississa sitä nyt lyhennettiin. No, mutta on ihan hienoa tehdä kaikkien kanssa yhteistyötä. Ja jos ajattelen varsinkin, mistä me tämän kaiken aloitimme, niin olemme päässeet kyllä niin kuin kilometrikaupalla toisiamme läheksi, lähemmäksi. Toivon todellakin, että ennen kuin äh, trilogi kolmikanta neuvottelut alkavat, olemme vielä voineet poistaa tiettyjä ongelmia, koska meidän kaikkien yhteinen etumme on se, että tuleva sukupolvi on hyvin koulutettu, koska ei meillä muuten ole Euroopassa mitään tarjottavaa minnekään. Me tarvitsemme hyvin koulutettuja ihmisiä, se on meidän välineemme, sen eteen meidän tulee tehdä työtä ja neuvostollekin olisi ihan hyväksi, äh, jos he muistaisivat tämän, mikäli he aikovat antaa meille vähemmän rahoja keskipitkässä rahoitusnäkymissä. Koska täytyy muistaa, että se raha, minkä me saamme, se, sitä, se ei ole paljon. Jos me ajatellaan näitä valtavia ohjelmia, en nyt mainitse niitä, että kukaan ei hermostu, mutta jos joka puolelta otetaan pikkasen pois ja yhdistetään tähän pikkuohjelmaan niin silloin me saamme sen, mitä me tarvitsemme. Ja me tarvitsemme tämän korotuksen budjettiin, mikäli me haluamme toteuttaa 2020 tavoitteet. En todellakaan voi kuvitellakaan, että neuvosto edes voisi ajatella toisella tavalla. No valtiovarainministeri ehkä, mutta eivät hekään saa kaikkea päättää. Jos valtiovarainministeri sanovat, että rahaa on vähemmän tai sitä on vain X määrä, niin silloin kaikki kaikkien tulisi tavallaan työskennellä sisällön puolesta ja ehkäpä valtiovarainministeriölläkin on lapsia ja lapsenlapsia, että hekin osaisivat ajatella, että jos jostain täytyy säästää, niin ei meidän ohjelmasta, ei sen vuoksi, että me olemme niin ihania ja fiksuja, ei vaan sen vuoksi, että me tarvitsemme tämän rahan koulutukselle ja me täytyy tehdä niin paljon kuin mahdollista. Ja esimerkiksi Espanjassa olisi vähemmän työttömyyttä, mikäli Espanjassa olisi panostettu enemmän vaikka kielikoulutukseen. Jos espanjalaiset olisivat oppineet Saksaa opinnoissa, he voisivat tehdä töitä Saksassa. Joten ei meidän tule leikata tältä ohjelmalta, vaan päinvastoin lisätä siihen rahaa ja sitten me näemme yhdessä, millä tavalla jaamme sitten nämä prosentit ilman, että tässä nyt mitenkään jyrään komission päältä, mutta tässä nyt on kysymys yhteisestä edusta. Ja päätän tämän keskustelun tähän ja kiitän erityisesti neuvostoa, komissiota ja kaikkia kollegoita erittäin hyvästä yhteistyöstä. Ja huomen aamuna saatte sitten minun kompromissiehdotukseni. Budjetti urheilu ja tämä lainatakuujärjestelmä. Ja sitten toivon mukaan pääsemme marraskuun lopussa äänestykseen. Ja sitten siirrymme esityslistan seuraavaan kohtaan. Ach ja. Ja. Jetzt kommen wir zum Punkt 7. No niin, seuraavaksi esityslistan kohdat 7 ja 8. Näitä käsittelee sama esittelijä ja asiat ovat hyvin lähellä toisiaan. Kysymys on yritysten yhteiskuntavastuusta, yhteiskunnan etujen sekä kestävän ja osallistuvan elpymisen edistäminen. Ja sitten tämä toinenkin osa on jotain hyvin vastaavanlaista. Säästän teidät tältä 2011 lokakuussa komissio antoi tiedonannon, jonka nimi oli Uusi EU-strategia 2011-2014 yritysten yhteiskuntavastuuksi. Meidän esittelijämme on Morten Lökkegaard ja hän on lauttinut näistä asioista kaksi lausuntoa. Juri ja työllisyysvaliokunta ovat molemmat laatineet näistä tästä tiedonannosta, ei-lainsäädäntölausunnon. Ja nyt tässä on kysymys tästä kuuluisasta säännöstä 50, jossa nämä molemmat valiokunnat ovat vastuuvaliokuntia. Ja sen vuoksi me saamme antaa näkemyksemme asiasta, laatia lausunnon. Ja 18. lokakuuta marraskuuta tämä sitten lähetetään molemmille valiokunnille. Mutta nyt Morten, ole hyvä. Uh, Kiitos taas puheenjohtaja. Onneksi minun ei tarvitse laatia kahta lausuntoa, vaikka valiokuntia onkin kaksi. Yksi riittää. Puhun lyhyesti, koska teillä kaikilla on asiakirjat edessänne. Olen keskittynyt kolmeen elementtiin lausunnossani. Tietoisuuteen ja näkyvyyteen, koulutusasioihin, tietysti koska me olemme vastuuvaliokunta, ja kolmanneksi yhteiskuntavastuun hyväksikäyttämiseen niin, että opiskelijat pääsisivät ehkä paremmin koulutukseen tai oppisopimuskoulutukseen yrityksissä kun puhutaan yritysten yhteiskuntavastuusta, niin on äärimmäisen tärkeää, että kansalaiset tietävät, mistä on kyse ja mikä rooli yhteiskunnassa tällä on. Meillä kaikilla on osa esitettävänämme, kun ihmisiä pitää tiedottaa yhteiskuntavastuusta. No sitten tämä koulutusulottuvuus. On erittäin tärkeää, että yritysten yhteiskuntavastuu sisällytetään oppimääriin niin, että yritykset ja opiskelijat, opiskelijat saavat enemmän tietotaitoa yritysten yhteiskuntavastuusta. Ja mitä tulee sitten yliopistojen ja yritysten välisiin suhteisiin, niin en voi liikaa korostaa sitä, kuinka tärkeää on antaa opiskelijoille opintojen mittaan mahdollisuus päästä harjoittelijoiksi tai koulutukseen firmoihin. Tässä olivat ne tärkeimmät asiat ja olen avoin kommenteillenne. Jos tähän liittyy jotain suurempaa ongelmaa, niin voimme aina järjestää vielä nokikkaan kes- keskusteluja, mutta en usko. Eh, Silvia Costa. Seuraavaksi Silvia Kosta. Grazie, Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, minä olen yhtä mieltä eh, kollegan kanssa. Haluaisin kuitenkin alleviivata muutamia seikkoja, jotka voitaisiin ottaa mukaan tähän lausuntoon kun puhutaan yliopistojen ja firmojen välisistä suhteista, niin kyllähän meillä on Euroopassa kokemuksia hyvistä suhteista ja myös ammattikoulujen ja lukioidenkin mahdollisuuksista tai ammattikoululaisten ja lukiolaisten mahdollisuuksista tehdä tällainen työharjoittelu rupeamaa firmoissa. Eli kyse ei ole ainoastaan yliopistojen ja firmojen välisestä yhteistyöstä, vaan muidenkin opinahjojen Mielestäni oli myös kiintoisaa se, että yritysten tulisi äh, ehkäpä myös korostaa tämän toiminnan äh, vapaaehtoista luonnetta. Eli tällä tavalla äh, jäsenvaltiot voisivat äh, tunnustaa vapaaehtoistyön Eli se otettaisiin mukaan työkokemukseen. Olisi myös tärkeää, jos otet, tunnustettaisiin sellaiset taidot, joita opiskelijat hankkivat tällä tavalla ilman, että kyse on muodollisesta opiskelusta. eli kun henkilö on tehnyt vapaaehtoistyötä jonkin tietyn ajan jossain firmassa, niin sen kautta hankittu oppi tunnustettaisiin. Toinen tärkeä seikka, joka mielestäni oli kiintoisa ja tärkeäkin, on se, että voimme verkostoitumisen kautta edistää. Puhun tässä esimerkiksi kauppakamareista ja muista tahoista, että näiden kautta voisimme edistää tietämystä yhteis, yritysten yhteiskuntavastuusta. Tämähän on vielä aika uusi asia. Yrityksetkään eivät välttämättä tiedä, miten heidän tulisi toimia ja tätä uutta rooliaan toteuttaa yhteiskunnassa. Eli voisimme erilaisten kauppakamereiden ja muiden tahojen kautta edistää tietämystä näistä asioista. Kiitos. Vielen Dank. Also das, was Silvia Costa jetzt angefügt hat, ist kiitoksia. Lisäsi tähän jo asioita, mutta minun ymmärtääkseni nämä asiat ovat jo tekstissä. Koulut esiintyvät kohdassa neljä, koulut ja opiskelijat. Ja minulla juuri oli koululainen minun toimistollani, ja yleensä ei koskaan koululaisia, vaan opiskelijoita, mutta minä sain eräältä tutulta pyynnön, että saisiko hänen tyttärensä 16-vuotias koululainen tulla minun toimistoon. Ja oli mahtavaa nähdä, mitä kaikkea hän, hän, hän oppi ja, ja millä tavalla tämä toimi. Se oli todella hienoa. Ja tämän jälkeen minä sitten vielä eh, selvitin tätä asiaa. Lukiot tekevät yhteistyötä yritysten kanssa joka puolella. Siis no okei, minä en ole mikään yritys tietenkään, mutta eh, tämä Tätä tehdään hyvin monilla aloilla ja se on käynnistetty monilla aloilla ja minusta tätä pitää tukea. Ja mitä sitten tulee kansalaisaloitteisiin, sehän lukee myös tässä kansalaistoimintaan, se on tässä kohdassa kuusi. Eli oppimis- ja kasvumahdollisuuksien sekä kansalaistoiminnan ja sosiaalisen integroitumisen luominen, se on tässä kohdassa numero kuusi. Ehkä tätä voidaan vielä hieman selkeyttää, mutta silloin tähän täytyy tehdä tarkistus. Minusta tässä nyt on kaikki mukana ja sehän vastaa nimenomaan sitä, mistä me sovimme jo tämän lainsäädäntökauden alkuun. Siitä, että tarvitsemme yhteistyötä yliopistojen ja yritysten ja koulujen kesken. Emme voi tarpeeksi painottaa, miten välttämätöntä tämä on. Eli siis olen tästä täysin samaa mieltä ja ehkäpä edustaja Kosta voisi tätä vielä vahvistaa, jos hän niin haluaa. Tarkistusten määräaika on 15. marraskuuta, eli ensi viikolla. 15. marraskuuta kello 12 asti on takaraja. Morten, haluatko sanoa tähän vielä jotain vai suhtaudutko asiaan ihan samalla tavalla kuin minä? Ole hyvä. think you all said it. Kiitos, kaikki tuli jo sanottu. Können wir den Punkt 7 und 8 ähm, ad Selvä. Kohdat 7 ja 8 on täten hoidettu. Siirrymme kohtaan numero 9. EUn nuorisostrategian 2010-2012 täytäntöönpano. Ja esittelijä on äh, Georgios Papanikolaou. Ole hyvä. Thank you, Madam Chairwoman. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää komissiota sen äh, ilmoituksesta. Haluan puhua lyhyesti, mutta tein jotakin tiettyjä viittauksia asioihin, jotka ovat tässä tärkeitä. Ensinnä yleisesti ottaen voidaan todeta, että koska pidämme annettuna, että EUn nuorisostrategia on yksi ainutlaatuinen strategia, eikä siihen liity mitään erilaisia aloitteita, niin tietystikin tämä valiokunta on tällainen vähän niin kuin pieni valiokunta, mutta se todellisuus, joka meidän täytyy kohdata, kun ajatellaan, että tästä jo keskusteltiin kaksi vuotta sitten, että saataisiin tällainen poikkitieteellinen lähestymistapa nuorten osalta, niin tässä on kolme tavoitteellista asiaa, ja en haluaisi nyt mennä yksityiskohtiin sen osalta, mitä toimivaltuuksia eri tahoilla on. Olen iloinen, kun panen merkille, että komissio tuossa ilmoituksessaan on samaa mieltä tämä mielessä pitäen. Siis haluan puhua hyvin vilpittömästi ja suoraan. Joitakin vuosia sitten tämä eurooppalainen nuorisostrategia äh, haluttiin laatia, haluttiin auttaa nuoria ja uskon, että se auttaakin nuoria. Ja se tuo lisäarvoa heille ja kaiken kaikkiaan myöskin EUlle ja sen yhteiskunnalle. Ja se tapa, äh, kuinka voisimme auttaa tuottaa ja kuinka voitaisiin olla tuottavampia ja hyödyllisempiä tässä lähestymistavassa. Niin, ja tässä minun on vietettävä tähän asiaan, että asiat ovat todella dramaattisesti huonontuneet talouskriisi on vaikuttanut ennennäkemättömällä tavalla nuorisotyöttömyyteen. Nuorisotyöttömyys eh, on eh, ollut Euroopan unionissa 23 prosenttia. Näin on siis nytkin ja joissakin jäsenvaltioissa, Kreikassa ja Espanjassa ollaan jopa 70 äh, prosentissa, 30 prosentissa Italiassa ja ähm, äh, kaiken kaikkiaan ollaan siis yli 20 prosentissa. 17 prosenttia eurooppalaisista nuorista ei ole seurannut mitään koulutusta eikä ole myöskään työissä. Näin siis yksi neljästä nuoresta Euroopassa ei tee mitään tällä hetkellä, kun nyt keskustelemme. Euroopan pitäisi tämä ongelma kuitenkin ottaa vakavasti ja puuttua siihen. Tästä on keskusteltu itse asiassa vuosia. Samanaikaiset 2010 tähän päivään saakka jäsenvaltiot ovat vähentäneet koulutuskuluja joissakin tilanteissa joka 10 prosenttia. Ja tämä 2020-ohjelma, EU 2020-ohjelma tietysti pyrkii tätä asiaa korjaamaan. On muistettava, että tätä strategiaa ei myöskään voida panna täytäntöön sillä tavalla, että teskennellä ikään kuin mitään ei olisi tapahtumassa. Niinpä. Haluan korostaa sitä, että toivoisin, että olisi enemmän kurinalaisempaa toimimpaa ja että todella sitouduttaisiin näihin sanoihin, joita nuorisosta on sanottu. Ja uskon, että jos pidämme kiinni tästä ja ö, olemme vastuullisia, niin pystymme varmasti osoittamaan kansalaisille ja saamme heidät seuraamaan meitä toisekseen. Toinen huomio samana aikana 2010-2012 on myöskin pyritty tutkimaan sitä, kuinka nuoret viestivät keskenään, ja tämä on muuttunut valtavasti. Sosiaalinen media on tähän vaikuttunut, ja tässä on ollut todellisia vallankumouksia. Jotkut sosiologia-analyytikot ovat tämän nyt todenneet. Suunnilleen 50 prosenttia nuorista Euroopassa käyttää sosiaalista mediaa päivittäin. Ja äh, tähän pitäisi ihan kokonainen luku uhrata tämän asian toteamiseen. Ja äh, me haluamme korostaa sitä, että todella vaatisimme indikaattoreita äh, ja erityisesti tämä avoisen koordinaation menettelyn puitteissa – ja että Euroopan parlamentin komission pitäisi tämä asia sopia keskenään. Sitten tässä 4.2 kohdassa on viittaus, ähm, mutta erityisesti äh, uskon, että tässä meillä on vielä paljon tehtävää. Tämä ei vielä riitettävä avoimen koordinaation menetelmä ja Euroopan parlamentin työ tältä osaa. Ja me emme ole pyytäneet tätä turhaa, vaan sen takia, että jäsenet täällä ovat jatkuvasti olleet tekemisissä ähm, näiden ongelmien kanssa ja monet ovat halunneet myöskin tähän asiaan puuttua ja ähm, uskomme, että EUn demokratia voi vain parantua sitä myöten, kun käytetään tätä avoimen koordinaatiomenetelmää. Komission ilmoituksessa äh, siis äh, tai sen osalta olen sitä mieltä, että vielä enemmän voitaisiin tehdä tältä osin. Ja tämä ei nyt ole mikään kriittinen lähestymistapa siihen, mitä komissio on todennut, vaan haluan esittää kritiikkiä tämän tilanteen osalta, jossa nyt olemme. Kuten alussa sanoin, haluan siis puhua suoraan ja vilpittömästi ja uskon, että emme voi olla tyytyväisiä nykyisen tilanteeseen, kun ajatellaan nuoriso, nuorisoa ja nuorison ongelmia ja nuorison tarpeita hyvin lyhyesti vielä komission tekstistä. Yksi asia, jota en lue aina, kun luen näitä komission ilmoituksia nuorison osalta. Se, kuinka tässä vaaditaan tuloksia tällaisen monialaisen lähestymistavan kautta, tätä peräänkuulutetaan jatkuvasti minun on vaikea ymmärtää, miksi tässä ilmoituksessa ei ole mitään nuorten mahdollisuuksien aloitteeseen, jonka kuitenkin viime vuoden syyskuussa puheenjohtaja Barroso esitteli nuorisotoimintaohjelman puitteissa. Jos nyt en aivan väärin muista, niin ähm, näin on kuitenkin ollut. Ja komissio ehdotti yhtä miljardia euroa tätä varten Miksi nyt tälle, mitä tälle on tapahtunut? Komissio on myöskin ottanut esille monia onnistuneita hankkeita. Miksi niitä ei mainita? Miksi ne eivät saa lisää tukea? Haluaisin vielä enemmän huomiota juuri näille asioille. Lisäksi tässä ilmoituksessa ei mainita myöskään nuoriso task Miksi? Onko tämä eri nuorisostrategia? Eikö EU seuraa johdonmukaisesti tällä osa-alueella ongelmien ratkaisemista. Siis yritän tästä nyt ymmärtää ja haluaisin komissiolta spesifin vastauksen tähän. Onko tämä komission komissaari Andorin lähestymistapa eri kuin mitä Rova Vasiliu haluaisi Haluaisin tähän vastauksen. Ja jos ajatellaan 2009-2010 tilannetta, asiat ovat valtavasti muuttaneet ja tämä pitäisi tunnustaa. Ja sen takia halusinkin tämän johdannon tänään tämän alustuksen pitää. Meidän pitäisi olla vielä motivoituneempia, paljon päättäväisempiä, että saamme tuloksia. Ja en usko, että vuonna 2010 asiat on pantu täytäntöön, kuten sovittiin uskon itse asiassa olemme pahemmassa jamassa kuin vuonna 2010 ja nämä lippulaiva-aloitteet, jotka ovat olleet menestyksekkäitä, niin silti meillä on ongelmia. Pari viikkoa sitten keskustelimme täysistunnossa Erasmus-ohjelmasta ja muistuttaisin juuri siitä, että valiokunta myöskin on halunnut saada lisää naisten johtajuutta, kutsun tätä tällaiseksi JES-ohjelmaksi, ja tähän liittyy myöskin elinikäinen oppiminen, mutta 2010 se seuranta, jota silloin alettiin tehdä täytäntöönpanon osalta, niin uskon, että se ei ole onnistunutta en sano nyt, että tätä niin, koska en usko komission ponnisteluihin. Uskon, että jäsenvaltiot ovat tästä suurimmalta osin vastuussa. Ja ähm, varmasti saamme piakkoin tämän uuden raportin nuorisostrategian edistymisestä. Ja tämän pohjalta jo sanon, että tarvitsemme vielä enemmän. Meistä on hyvä, että että komissio on tehnyt näitä aloitteita. Pidämme hyvänä myöskin tämän valiokunnan ja ympäristövaliokunnan lausuntoa, ympäristövaliokunnan, tätä meidän valiokunnamme lausuntoa. Ja nuorisoon liittyy valtavia ongelmia Euroopassa, mutta meidän on oltava hyvin varovaisia jälleen kerran, jotta meillä olisi kattava lähestymistapa, kokonaisvaltainen lähestymistapa näihin ongelmiin, joita nuorilla tänään on koulutus- ja työllisyysympäristö ja ähm, sosiaalisen osallistumisen näkökulmasta katsottuna me olemme kaikki samaa mieltä näistä äh, kysymyksistä näillä eri osa-alueilla, mutta muun muassa me tarvitsemme sellaista politiikkaa, joka parantaa äh, yhteistyötä työllisyyden ja koulutuksen välillä ja että todella voitaisiin äh, taata tämän asian onnistuminen. Nuoret eivät saa lähteä koulusta liian aikaisin työnhakuun. Tarvitaan harjoitusohjelmia ja myöskin työllisyystoimia, jotka on suunnattu erityisesti juuri nuorille. Voin todeta vielä, tai voin sanoa vielä paljonkin, mutta en jatka pidemmälle, koska tiedät, olemme kaikki väsyneitä ja on jo aika myöhä. Varmasti meillä on vielä mahdollisuus keskustella tästä seuraavissa kokouksissamme, mutta jälleen kerran, ja tässä nyt toistan, haluan puhua suoraan. Me emme voi olla tyytyväisiä tähän tilanteeseen, jossa nuoret tänään Euroopan unionissa ovat. Emme voi sanoa tässä mietinnössämme, että pari vuotta nuorisostrategian jälkeen ja kaksi ja puoli vuotta jälkeen, kun äänestimme tästä täysistunnossa, meillä olisi todella myönteinen tulos tällä osalla. Uskon, että kehitys on ollut kielteistä ja tämä on tunnustettava. Meidän on oltava hyvin päättäväisiä siinä, mitä pyydämme tässä mietinnössä ja uskon, että että mm, meidän on äh, todella äh, soitettava hälytyskello ja tilanne on hälyttävä. On motivoitava jäsenvaltiot, kaikki toimielimet, kaikki toimijat, jotta he olisivat aktiivisempia äh, panna, panemaan täytäntöön tätä yhteistä toimintasuunnitelmaa ja yhteistyötä, koska tämä sukupolvi on vaarassa ja itse asiassa näin ollen Euroopan tulevaisuus on vaarassa. Ajatelkaapa uudelleen ja haluan vielä kiittää komissiota tästä Äh, asiakirjasta ja haluan kiittää heitä siitä, että he haluavat että valiokunnassa keskustella kanssamme tästä ja kiitokset vielä myöskin näistä viesteistä ja tästä äh, ehkäpä sitten voidaan ajatella nuorisovuotta ja muuta. Voimme tästä keskustella vielä varjoesittelyiden kanssa. Ja tällaista monialaista lähestymistapaa voidaan työstää tämä miljardi, joka on siis käytettävissä nykyisissä rahoitusnäkymissä, EU-rahaa ja kaikki nämä viittaukset, jotka siis tässä tein. Aina siis kysymys on nyt Euroopan johtajista. Uskon, että tällä valiokunnalla on tärkeä osansa tässä ja kiitokset kärsivällisyydestä, rouva puheenjohtaja. Match. Yeah. Kiitos. Kiitoksia oikein paljon. Tämä ei nyt ollut oikein kiva. Tämä ei ollut äh, kovinkaan rohkaisevaa. Siinä kuvailit todellisuutta ja välillä näin täytyy tehdäkin. Ei meidän tulisi puhua ainoastaan kauniita sanoja sunnuntaisiin, vaan meidän tulee tehdä hartiavoimin työtä. Mutta kuten sanoit, ei tästä komissiota voi syyttää. Kyllä me tiedämme, ketä me tästä syytämme, kuten aina. Neuvosto, No neuvosto ei enää ole paikalla, mutta neuvosto. Sitten Nevarova, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Yritän olla hieman lyhkäsempi ja positiivisempi. Ensinnäkin olen oikein kiitollinen Papa Nikolaulle ja olen iloinen, että voimme tehdä hänen kanssaan jälleen yhteistyötä nuorison saralla. Hän on tässä asiantuntija ja hän pyrit, pyrkii saamaan parasta mahdollista tulosta nuorten kannalle. Tässä on muutama asia, joita haluaisin painottaa. Ensinnäkin se, että se, että täytyy tunnustaa nuorisojärjestöt ja niiden tekemä työ ja se, että meidän täytyy ottaa ne mukaan vuoropuheluun ja tunnustaa ne tärkeiksi kumppaneiksi tässä yhteistyössä. Tämä on tärkeä ja hyvä askel samoin kuin äh, äh, harjoittelijoiden käyttäminen, se täytyy myös äh, tunnustaa. Me haluamme parempaa elämää nuorille, rakentavaa vuoropuhelua, mutta on hyvä, että meillä on sitten jotain myös keskusteluiden jälkeen, kuten juuri mainitsitte, todellinen todellisuus ja se, mitä tehdään vuoropuhelun jälkeen, on se tärkeintä. Eikä meillä vielä ole tarpeeksi toimia ja todellisia päätöksiä sen jälkeen, kun olemme keskustelleet asioista. Tämän on muututtava. On hyvä, että me haluamme nuorison valtavirtaistamisen, mutta kaikki tulee ex post se on hyvä esimerkki, kun me olemme puhuneet näistä ohjelmista seitsemäksi vuodeksi. Me haluamme nuoret valtavirtaistettua, mutta jos ohjelmista puhutaan vuoden ajan, niin sitten on aika myöhäistä yhtäkkiä ottaa mukaan tätä nuorison valtavirtaistamista. Ajatus on hyvä, mutta sitä olisi pitänyt ajatella heti alkuun. komission ehdotus näistä kolmesta seuraavasta vuodesta ja nämä kolme ideaa siitä, että miten nuoret saadaan osallistumaan, vähennetään syrjäytymistä, pidän tästä hyvin. Meidän täytyy saada nuoret ihmiset mukaan niin, että he osallistuvat. Se on hyvin tärkeää tulevaisuudelle. Ja henkilökohtaisesti terveyskysymykset, lisääntymisterveys, mitä ikinä tästä puhumme, on hyvin tärkeää, koska meidän ei tule unohtaa, että nämä ihmiset ovat nuoria ja täytyy ajatella myös tulevaisuutta. Sekin on hyvin tärkeää. Haluan tehdä yhteistyötä kanssanne, hyvä kollega, ja myös muiden kanssa, joten onnea matkaan. Danke, äh, Mr. Boris. Ja również chciałem koledze podziękować. Jest on faktycznie ekspertem e, w dziedzinie prac nad, nad Kollegat, jotka ovat e, asiantuntijoita tällä alalla. Nuoret, tämä sukupolvi tietysti ovat tässä tärkeimpiä, mm, mutta nämä kovat sanat todella osoittavat, että todellisia ongelmia on olemassa. Kaikkein suurin niistä on varmasti työttömyys ja viranomaisten epätoivo, kun he eivät enää tiedä, kuinka nuoret saataisiin liikkeelle työskentelemään hyvin koulutetut erityisesti kärsivät tästä kriisistä. Mutta olisi kuitenkin hyvä tulevaisuudessa, kun työstämme uusia rahoitusnäkymiä 2014-2020, niin olisi saatava uudelleen käyntiin tämä keskustelu parlamentissa, jotta ymmärtäisimme, kuinka näemme tulevaisuuden, kuinka voisimme saada käyttöön kaikki toimet, kaikki ohjelmat, jotta nuorisopolitiikka olisi vielä tehokkaampaa. Kun puheenjohtaja Barroso puhui Eurooppa 2020 strategiasta ja näistä suurista nuorisoa auttavista toimista, niin meidän täytyisi nyt miettiä tätä siinä kaikessa, mitä teemme. Ja tämä strategiasta kollega puhui, voi olla vain lähtöpiste, että todella lähdettäisiin toteuttamaan todellista nuorisopolitiikkaa, jotta nuoret voisivat siihen luottaa. Vai pitäisikö sitten tätä politiikkaa kenties lähteä uudistamaan tulevaisuudessa? Do you want the floor? Niin. Komission edustaja Hansen, olkaa hyvä. All right, thank you very much. Kiitoksia kovasti minä olen ö, yksikön päällikkö ja minulla on vie, vieressäni kaksi ö, kollegaa, Jorgen Hansen ja tässä oikealla Finn Dengstad. Hän on norilainen ö, rahoitusasiantuntija. Hän on ollut tämän nuorisoraportin päälaatija. Haluaisin kiittää parlamenttia tätä valiokuntaa sen innokkuudesta kun se on halunnut syventää ja kehittää nuorisostrategiaa. Muistan tämän edustaja Papanikola on jo aiemmilta vuosilta. Hän on aina ollut innostunut tästä asiasta. Kuten tiedämme, niin EU-nuorisostrategiassa on sektorit ylittävä ulottuvuus. Meillä on työllisyys, vapaaehtoisuus, työosallistuminen, Youth in the World ja niin edespäin, kaikenlaista. Tämä nuorisoraportti, jonka kaikki lienette nähneet, perustuu yksittäisten jäsenvaltioiden kansallisiin raportteihin. Se on kollektiivinen, kollektiivisen ponnistuksen tulos. Komissio on tietenkin laatinut oman tiedonantonsa 12 sivun mittaisen. Se on tiedonanto parlamentille ja siihen liittyy kaksi työasiakirjaa joka ilmentää meidän näyttöön perustuvaa nuorisopolitiikkaamme, tilastoja, tietoja nuorisotrendeistä. Yksi selkeä trendi ja valitettava sellainen on tämä on se, että nuorisotyöttömyys on kohta äärimmäisen korkea. Me emme tietenkään ole vastuussa makropolitiikasta, mutta me pyrimme tarjoamaan erilaisia ratkaisuja. Pyrimme investoimaan taitoihin, yksittäisten taitojen kehittämiseen. Osallistuminen on erittäin tärkeää. Me pyrimme antaa nuorille ihmisille mahdollisuuden antaa oman panoksensa näihin työllisyysehdotuksiin, joita komissaari Andor on laatinut. Me olemme käyneet strukturaalista dialogia aina vuoteen 2011 alkaen. Meillä on myös eurooppalainen nuorisofoorumi, joka, jonka ääntä on kuultu. Ja olemme keskittyneet myös nuorten osallistumiseen. Osallistuminen on yksi tärkeimmistä prioriteeteista, kun käymme strukturaalista dialogia. Papa Nikolau on puhunut sosiaalisesta mediasta. Sen tulisi olla enemmän läsnä. Nuoret ovat jo sosiaalisessa mediassa. Me olemme laatineet LSEltä tutkimus, tutkimuksen, joka saataneen valmiiksi piakkoin. Siinä on osa, joka liittyy sosiaaliseen mediaan ja uusiin teknologioihin ja siihen, miten ne voivat avittaa nuorten osallistumista. Meillä on myös Euroopan nuorisoportaali. Mm, se on ollut olemassa jo jonkin tovin, mutta me nyt uudistamme sitä niin, että siitä tulee vielä sosiaalisempi. Ensimmäisessä, ensimmäinen vaihe on edessämme jo ihan lähiaikoina. Ja se toivottavasti on uuden ajan alku, kun me haluamme avata uudet teknologiat ja sosiaalisen median laajemminkin nuorille ihmisille. Eli tässä muutama ajatus, joita Papa on esitys kirvoitti. Nuorisopolitiikkahan on monimuotoinen asia, työllisyys on tärkeä asia, mutta myös osallistuminen. Pohjois-Afrikkahan täällä mainittiin, nuorten rooli. Pohjois-Afrikan arabikevään vallankumouksissa. Me järjestimme neu- Euroopan neuvoston kanssa Tunisiassa tapahtuman, jossa meillä oli, meillä oli nuoria aktivisteja, myös eurooppalaisia läsnä, ja pohtivat sitä, kuten, miten nuorisopolitiikkaa voidaan tällä alueella kehittää. Ja tämähän oikeastaan tapahtui jo ennen Pohjois-Afrikan protesteja ja tapahtumia. Myös Tunisian presidentti oli läsnä. Joten me todella teemme yhtä ja toista tällä rintamalla. Tämä oli pikainen vastaus täällä kuultuihin kommentteihin. Haluaako joku teidän kollegoistanne halua puhua mahdollisesti? Haluaako jompikumpi teistä vielä puhua? Ei näin näitä olevan. Hyvä. Eli herra Papa Nikolau, nyt te saatte viimeisen puheenvuoron. Very briefly. Eh, Hyvin lyhyesti haluan kiittää kollegoita kommenteista ja eh, odotan innolla työskentelyä varjoesittelijöiden kanssa. Tämä on varmasti luova, eh, rakentava mahdollisuus meille kaikille ja haluan vielä toistaa, jotta ei tule väärikäsityksiä. Tunnen komission kollegat. Olen työskennellyt yhdessä heidän kanssaan alusta lähtien. Ja olen todella iloinen, että teemme jälleen kerran yhteistyötä. Kiitos heidän läsnäolostaan tänään. Myös todella komissio on tehnyt, tekee paljon. Ja tuossa oma-aloitemietinnössä me pidimme hyvinä kaikkia näitä esityksiä ja instrumentteja nuorisopolitiikan saralla, mutta syy, miksi olen vähemmän innokas tänään ja hiukan pessimistinen jotenkin asioiden suhteen on se, että olemme valtavan kriisin keskellä, emme ole riittävän tehokkaita, enkä usko, että tämä strategia olisi nyt jäsenvaltioiden prioriteetti. Ja en usko, että nyt nämä edessämme olevat numerot riittävät 2020-strategian tavoitteiden saavuttamiseen, enkä ole ollenkaan vakuuttunut siitä, että edes komission tasolla meillä olisi monialainen lähestymistapa mm, näihin ehdotuksiin. Mainitsin joitakin esimerkkejä ja uskon, että tämä on siis todellisuutta ja se on otettava huomioon seuraavien viikkojen keskusteluissa äh, varmastikin äh, uskon, että voimme ottaa huomioon komission ehdotukset ja käsitellä sitä ei sen takia, että haluamme olla kielteisiä näiden johtopäätösten osalta, vaan haluamme olla rakentavia ja toimia hyvin päättäväisesti tässä asiassa, koska uskomme, että Tämä on uhka Euroopan tulevaisuudelle. Kiitos. Thank you, Georgios. Kiitos, äh, Georgios. Näin, no niin, pääsemmekö nyt sitten yhdeksännen kohdan päätökseen. Ja siirrymme kohtaan kymmenen Koordinaattoreiden päätösten hyväksyminen. Onko siinä mitään ongelmia? Ei näytä olevan. Onko muita esille tulevia asioita? Ei ole. 12 seuraava kokous 26. ja 27. marraskuuta Kiitos tulkeille ja kaikille ihanaa iltaa.